morbidity and mortality pitää arvossa riidanratkaisua, mutta ei säädellä niitä. Siksi toimenpiteet, joita me ehdotamme, merkitsevät sitä, että luodaan ympäristö, jossa vaihtoehtoinen riidanratkaisu voi kukoistaa omilla ehdoillaan ja omalla, omilla ansioillaan. Usein huonosti suunniteltu ö, säätely on nopeasti tehtyä, mutta tässä voi viedä aikaa ennen kuin päästään tuloksiin. Mutta tämä on kuitenkin tie eteenpäin. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed, Minister, for those... Kiitos oikein paljon, arvoisa ministeri, näistä hyvin mielenkiintoisista, syvällisistä ajatuksista, joista voimme keskustella hyvin käytännön läheisesti, selkeästi Kuulemme, että olette tehneet tällä alalla työtä. Kun valiokunta kävi Unkarissa, me tapasimme kuluttajasuojan viranomaisia ja oli mielenkiintoista kuulla, mitä Unkarissa tehdään. Ja sitten, jotta saamme lisää taustaa vielä, mielelläni annan Palatestori kogin mahdollisuuden puhua omalta osaltaan tästä. Hän on pääjohtajana vastuussa tästä hankkeesta. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon Malcolm Kiitos imca valiokunnan puheenjohtajalle siitä, että meitä on tuettu tässä kysymyksessä. Me olemme vastuussa kuluttajakysymyksistä ja vaihtoehtoinen rinnanratkaisu on meille keskeisen tärkeä kysymys. Tänä vuonna olemme onnistuneet siinä, että tästä tulee strateginen osa komission työohjelmaa ja elintarvike, terveys- ja kuluttajakysymyksissä – Tämä on ainoa strateginen kysymys komission työohjelmassa ja se osoittaa, miten tärkeä tämä aihe meille on. Kuten komission jäseneni Dalli sanoi, me pidämme tärkeänä sitä, että saadaan tehokkaasti toimivat sisämarkkinat ja silloin kuluttajille on tarjottava myös mahdollisuutta riidan ratkaisuun, jotta voidaan valittaa tehokkaasti ja hoitaa kysymys tuomioistuimen ulkopuolelle. Tämä on tärkeää kuluttajille, koska näin saadaan nopeasti ja edullisesti helposti ratkaisu kiistaan, joka kapean kanssa on. Kuitenkin tämä on tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. Myöskin yrityksille tämä on tehokas tapa pitää kiinni maineesta markkinoilla, koska markkinoilla on kyse sekä yrityksistä että kuluttajista, ja jos kuluttajat eivät luota yrityksiin, niin markkinat eivät voi toimia. Joten, kuten komission jäseneni sanoi, me katsomme julkisen kuulemisen tuloksia. Monia kysymyksiä ratkaistava, esimerkiksi se, miten paljon voidaan lisätä tietoisuutta, voiko vaihtoehtoisesta riinaratkaisusta tulla sitova askel ennen kuin voidaan siirtyä tuomioistuin käsittelyyn, miten voidaan rahoittaa vaihtoehtoisen riinaratkaisun menetelmän kehittämistä. Ja nämä ovat kysymyksiä, joihin on vastattava ja julkinen kuuleminen antaa meille tärkeää tietoa. Näin saamme teidän kantoja myös tämän päivän keskustelussa. Kiitos oikein paljon jälleen kerran ja kiitos Malcolm siitä, että olemme saaneet jatkuvasti tukea. Well, we're looking forward to tackling uh, a fresh project. Uh. Me mielellämme lähdemme tähän hankkeeseen kanssa ja tiiminen kanssa, että oletteko me innokas tästä hankkeesta ja se on hyvä. Mielenkiintoista kuulla sitten kuulemisen tulokset. Nyt annan puheenvuoron professori Evelyn Terille. Hän jo toimii puheenjohtajana seuran osion aikana. No, me ole teknologiasta vielä puhuneet, mutta me käytämme täällä tuota kelloa. Meillä on tiukka aikataulu ja kun minä olen puheenjohtajana kuulemistilaisuuksissa, pyrin pitämään kiinni tiukasti puheajoista – Meillä on viiden minuutin puheajat, joten Joe Dunn tässä ottaa aikaa ja aika kuluu tuossa teidän edessänne. Ja tämä mahdollistaa sen, että voitte voitte lainata tätä sarani myös, jos haluatte. Sitä voi vain heilutella vaikka ja muistuttaa näin ihmisiä, jotka innostuvat esityksestään niin paljon, että eivät huomaa, että puheaika on loppumassa. Tämän verran ennen kuin annan teille puheenvuoron ja siirryn itse taustalle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Minulle on kunnia olla vastuussa tästä kellon käytöstä, kun olen yleensä tuolla toisella puolella. Kiitos oikein paljon. Minulle on kunnia olla täällä tänään. Tämä on hyvin tärkeä kokous tärkeänä aikana. Tärkeitä kokouksia tehdään nyt sisämarkkinoilla markkinoista, sisämarkkinasäädöksestä suuntaantavaa keskustelua on käyty ja IMKossa on otettu suuntaa äänestysten kautta tänään aamupäivällä. Mutta tänään keskitytään vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Se on kuluttajille tärkeä kysymys. Monet kuluttajansuojakysymykset ovat sellaisia, joita on hoidettu hyvin EU:ssa, mutta jos ei voida valittaa, kun oikeuksia on rikottu, niin nämä oikeudet ovat teoreettisia. Monia aloitteita on tehty vaihtoehtoisista riidanratkaisusta, kuten olemme jo kuulleet. Olemme myöskin kuulleet sen, että ongelmia on edelleen. Tietoisuutta ei ole riittävästi. Kuluttajat eivät aina lähde viemään ongelmia vaihtoehtoisen riidanratkaisun ratkaisun elimille. Julkinen kuuleminen loppui eilen. Mielenkiintoista tänään kuulla ensinnäkin Euroopan parlamentin jäseniä, mutta myös kaikkia sidosryhmiä ja lopulta kaikkia, jotka ovat täällä salissa läsnä. Ensin antaisin puheenvuoron Andreas Schwabille, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Hän on tämän valiokunnan jäsen, sisämarkkina- ja kuluttaja-asioita käsittelevän valiokunnan jäsenhän seuraa kuluttajakysymyksiä hyvin tarkkaan. Annan teille puheenvuoron vaihtoisesta riidan ratkaisusta. Ensimmäisessä paneelissa ja keskustelussa on tarkoitus keskittyä ongelmiin, jotka liittyvät siihen nyt, ja seuraavaksi käsittelemme sitten tulevaisuutta. Joten tämän hetken kysymyksestä nyt, olkaa hyvä. Kiitos, professori Terin. Kiitos siitä, että saan puhua täällä aluksi Minun pitäisi varmaankin olla lyhyt sananen ja selkeä sananen uskon, mikä on Euroopan kansanpuolenkin voimakas täällä parlamentissa, että markkinat ovat kuluttajien luottamusta, jolloin meidän pitää tarttua kaikkiin rajoitteleviin kauppakysymyksiin, ennen kaikkea sähköisen kaupan alueella. Siksi kiistojen ratkaiseminen on erittäin ratkaisevan tärkeää. Ja keskustelu vaihtoehtoisesta ratkaisusta on erittäin suureksi avuksi, koska kysymys on välineistä, joka auttaa monella tavalla. Se ei ole byrokraattinen menetelmä, se tarjoaa joustavuutta kaikille asianosaisille. Siinä vältetään sovittelua, joka saattaa olla hyvin hankala järjestelmä. Se voi toimia rajoittavalla tavalla ilman, että käsitellään sitä, onko Euroopan tasolla valtaa tehdä lainsäädäntöä, alueilla, jotka liittyvät kollektiivisiin. Valitusjärjestelmiin. Samaan aikaan on kysymys myös ratkaisusta, jotka ovat hyvin edullisia, mikä on hyvin myönteistä. Ja käsittääkseni meillä on Euroopan unionissa tietty määrä toimielimiä. Ennen kaikkea herra Dalin toimialassa, jossa voidaan ennen kaikkea jota voidaan käyttää perustana minun valpiden lähellä on Keelissä tällainen paikka, joka liittyy tällaiseen verkostoon, joka on osoittanut minua sähköisen kaupunkin alueella sitä, miten, miten voidaan ottaa kuluttajia saamaan oikeaa tietoa ja miten voidaan osoittaa heille tie oikeaan vaihtoehtoisen kriisinratkaisumenettelyyn. Minä uskon, että on edelleenkin joitakin haasteita kuitenkin, jotka pitäisi käsitellä. Miten turvata avoin järjestelmä, rakenne kaikissa jäsenvaltioissa? Me tiedämme, että tällaisia järjestelmiä ei vielä ole kaikkialla Euroopassa, mutta jos me haluamme, että kuluttajat kaikkialla Euroopassa voivat hyödyntää näitä järjestelmiä, on tarpeen turvata eurooppalainen rakenne toiseksi. Miten voimme välttää ratkaisua, jossa yhden koon pitää sopia kaikille – kuitenkin niin, että sallitaan, että kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus päästä käyttämään näitä järjestelmiä. Ja lopuksi yksi tärkeä kysymys on vaihtoehtoisen riippumattomuus, koska meidän pitää saada aikaan järjestelmä, jossa kuluttajien intressit ovat keskipisteenä keskustelussa eikä rakenne itsessään. Tätä ei ole helppoa saavuttaa, mutta odotan mielenkiinnolla kommentteja, joita kuulen nyt iltapäivän mittaan, niin että voimme määritellä selkeämminkin oman kantamme. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schwab, for this... Kiitos oikein paljon, herra Schwab, tästä selkeästä puheenvuorosta. Kiitos myös siitä, että pitäydyit sinulle annetussa ajassa. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Hojensille, joka on Beokin pääjohtaja, eli Euroopan kuluttajien järjestöjen ja keskusliiton pääsihteeri. Se on erittäin, tämä on erittäin tärkeä asia kuluttajille, joten olisi mielenkiintoista kuulla mielipiteesi vaihtoehtoisista riidanratkaisujärjestelmistä ja kuinka ne saataisiin täysin toiminnallisiksi. Kiitos. Haluaisin tietää, voisinko käyttää herra Schwabin käyttämättömät kaksi minuuttia oman puheenvuoron aikana lisäksi. No, nyt vakavoidun. Kiitos paljon vaihtoehdosta osallistua tähän kokoukseen ja antaa teille kuluttajien näkökantaa tähän asiaan. Kuluttajien näkökannasta liittyy useita tapauksia, joissa kuluttajat eivät ole tyytyväisiä samassa kohteluun ja he eivät pysty toimimaan kaappeita vastaan näissä asioissa. On tärkeää korostaa, että kuluttajajärjestöt näkevät vaihtoehtoiset riidanratkaisut potentiaalisena ratkaisuna sille, että kuluttajat voisivat puolustaa omia oikeuksiaan. Sillä on paljon etuja verrattuna tavallisiin oikeusistumiin, mikäli se pannaan täytäntöön asiallisesti ja se käyttää hyväksi kaikki ne mahdollisuudet, joita vaihtoehtoiset riidanratkaisumekanismit tarjoavat. On myös tärkeää korostaa, että se on vaihtoehto ja on aina olemassa toisia vaihtoehtoja. Se ei korvaa sitä, että on mahdollisuus mennä per, perinteisten tuomioistuinten kuultavaksi asioissa. On tiettyjä asioita, joita vaihtoehtoiset ratkaisumekanismit eivät pysty tarjoamaan. Haluaisimme, että politiikan tekijät tutkisivat vaihtoehtoisia riidenratkaisukeinoja, mutta olisi hyvä, ettei unohdeta perinteisiä oikeusistuimia. Mutta ymmärrän, että se ei ole tämän päivän aihe. Minua on pyydetty esittelemään huomioitamme siitä, miksi vaihtoehtoiset riidanratkaisut eivät toimi täydellä potentiaalilla, kuten jo maini, kuten komission jäsen Dalli jo mainitsi. Kuluttajat eivät tiedä vaihtoehtoiset riidanratkaisuun instanssien olemassaolosta. Se, että he eivät ole tietoisia vaihtoehtoisista riidanratkaisumekanismeista, on olemassa useita eri instansseja, joilla on useita eri nimejä ja useita eri, samoja insta- eri instansseja, joilla on sama nimi. Ja vaihtoehtoja on erittäin paljon ja kuluttajilla on vaikea löytää oikea toimielin. Yritysten sisäisiä instansseja sekoitetaan usein vaihtoehtoisiin riidanratkaisumekanismeihin. Esimerkiksi ranskalainen energiajärjestö GDF Suez on järjestänyt oman Mediator-nimisen palvelun, joka puuttuu kuluttajan tyytymättömyyteen. Se on hieno instanssi, mutta se on yrityksen sisäinen järjestö. Ranskassa taas energia kuluttajien, kuluttajien tyytymättömien kuluttajien energia asioista vastaava henkilö on lähes vastaavan niminen, joten nämä vaihtoehtoiset rinnanratkaisuinstanssit ovat usein varsin sekavia. Toivottavasti puhelu ei ole minulle. Eli näiden instanssien nimitykset ovat epäselviä. Tämä huomio, seuraava huomio liittyy ensimmäiseen. Kuluttajat eivät osaa käyttää vaihtoista riidanratkaisua, koska he eivät ole tietoja siitä, sillä ö, kauppiat eivät tarjoaa tätä vaihtoehtoa heille. Ja jos he, ää, miksi he eivät käytä näitä, tätä vaihtoehtoista riidanratkaisua? He eivät, kauppiat eivät käytä tätä, sillä heillä ei ole syytä käyttää sitä. He epäilevät, että oven takaa löytyy se riski, että he saavatkin keppiä. Mikäli kauppiaat joutuisivat oikeuden eteen silloin, kun he eivät tarjoa vaihtoehtoista riidanratkaisua, niin se voisi olla soliva porkkana sen käyttämiselle. On olemassa kauppiaita sitovia vaihtoehtoisia riidanratkaisuinstansseja. Se on totta, mutta on joitain, jotka ovat mukana vaihtoehtoisesti näissä elimissä, joten he eivät piittaa Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja käy läpi kokonaisen prosessin ja loppujen lopuksi Kaapias ei ole mitenkään sitoutunut hankkeeseen, joten Kaapias ei joudu vastuuseen. Tämä on, olisi tärkeää, että vaihtoehtoiset riidan ratkaisuinstanssit olisivat sitovia kaikille osapuolille. Mitä tulee vaihtoehtoisiin riidanratkaisuun, tulisi olla, vaihtosääriratkaisun tulisi olla riittävästi vapautta järjestäytyä haluamallaan tavalla. Pitäisi olla tiettyjä vaatimuksia, joiden näiden tulisi täyttää, jotta ne voisivat tarjota kuluttajalle ne palvelut, joita kuluttaja tarjoaa, tarvitsee mennä sen oikeuteen. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että viittasitte tähän tärkeään tietoisuuden ongelmaan – ja siihen, että tarvitaan tosiaan täydentäviä menettelyitä. Tämä on tärkeä mekanismi itsessään myös. Nyt annan puheenvuoron Louis Grekille. Hän on myös Euroopan parlamentin jäsen sisämarkkinavaliokunnan jäsen ja hän on laatinut tärkeän mietinnön sisämarkkinoiden toteutumista kansalaisten ja kuluttajien etujen mukaisesti. Hän painotti kuluttajien ja kansalaisten roolia sisämarkkinoilla – tässä työssä. Ja tämä liittyy myös vaihtoehtoiseen riidan ratkaisuun ja tietoisuuden puutteeseen kansalaisten ja pk-yritysten joukossa. Meitä kiinnostaa kovasti kuulla teidän kantojanne nykyongelmista, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen on sanottava, että olen komission jäsenin ja ministerin kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan kansalaisten tieto- ja tuntemus vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä on melko heikolla tasolla. Vain muutama prosentti varmasti kansalaisista tietää, että voitaisiin kääntyä vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn puoleen. Useat eivät tiedä tästä vaihtoehdosta. On ikävää, että johdonmukaiset riidanratkaisumenettelyt eivät vielä toteudu tehokkaasti, jotta Euroopan kuluttajilla olisi yksi tehokas, riittävän edullinen ja nopea tapa ratkoa riitoja tuomioistuinten ulkopuolella. Se, että Euroopassa ei ole toteutettu tätä työtä johdonmukaisesti, johtaa pirstaloituneeseen nykytilanteeseen – Järjestelmä on siis pirstaloitunut, lainsäädäntöaloitteita ei ole riittävästi, harmonisointua lähestymistapaa ei ole, jotta kansalaiset voisivat hoitaa kuluttajan ja kauppiaan väliset riidat tehokkaasti vaihtoehtoisen menettelyn kautta. Euroopan laajuinen vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden järjestelmä antaisi paljon luottamusta niille, jotka päivittäin kohtaavat ongelmia rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Vaikka ryhmäkannekysymykset eivät kuulu tämän päivän keskusteluun, uskoisin, että tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisun menettely vaatii myöskin ryhmäkanteen mahdollisuutta. On tärkeää tietää, että lopullisessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn paketissa tarvitaan mukaan myöskin ymmärrys siitä, että tarvitaan EUn laajuinen ryhmäkannejärjestelmä, kuten parlamentin tekstissä viime vuoden toukokuulta on sanottu. Kuitenkin vaihtoehtoisen rinnanratkaisun menettelyn lisäksi meidän pitäisi tukea tämän hetken järjestelmiä, Finnet-verkostoa esimerkiksi, jotta saadaan riittävät resurssit tehokkaalle toiminnalle, jotta voidaan huolehtia siitä, että tiedotusstrategia on tehokas, että selitetään järjestelmän olemassaoloa kuluttajille – ja pyritään sisällyttämään sisämarkkinoiden tietoverkkoon nämä kysymykset. Tämä kaikki tarvitaan lopullisen vaihtoehtoisen riidan ratkaisupakettiin. Lisäksi pitää selvittää sitä, onko tässä järjestelmässä mukana kuluttajien ja yritysten väliset riidat, samoin kuin yritysten väliset riitakysymykset. Minun mietinnössäni sisämarkkinoista kehotin komissiota laatimaan paremmat mekanismit, jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajat ja pk-yritykset, jotka eivät nyt pysty kunnolla pitämään kiinni oikeuksistaan. Ja kehotin myöskin komissiota huolehtimaan tiedotusstrategiasta, jossa keskitytään niihin ongelmiin, joita kuluttajat ja pk-yritykset kohtaavat, erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa. Tehokkaampi tiedonvälitys on tässä tärkeää. Tiedostan hyvin sen, että tämä kysymys on monimutkainen, arkaluontoinenkin myös komission sisällä. Siksi hyväksytyn järjestelmän pitäisi vahvasti turvautua väärinkäytöksiä vastaan. Tämän sanottuani emme voi sallia sitä, että vain kirjoitetaan lisää raportteja, järjestetään seminaaria ja odotellaan vain, että komissio toimisi. Tässä mielessä pidän hyvänä, että komission jäsen Dali on osoittanut niin energistä sitoutumista tähän hankkeeseen. Toivon, että komissio ei enää hidastele tämän kysymyksen valmistelussa, vaan tuo esiin ehdotuksensa vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä ennen vuoden loppua. Me tarvitsemme poliittista johtajuutta komissiolta ja neuvostolta näissä kysymyksissä. Ainoastaan näin voidaan saada luotettava vaihtoehtoinen riidanratkaisun menettely käyttöön Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä, että kannustitte toimeen ja jälleen kerroitte myös ongelmista, joita pk-yritykset, kuluttajat, kansalaiset kohtavat tällä hetkellä. Nyt annamme puheenvuoron Francis Frissonille. Minä odotan mielenkiinnolla myös teidän kantojanne. Frisson on vakuutusalan välittäjä ja myös Finnetin jäsen. Tunnette kaikki tämän verkoston vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyinstanssien verkosto. Meitä kiinnostaa kovasti ensikäden kokemuksenne. Meitä kiinnostaa kuulla, miten Finne toimii ja ehkä myös kuulla vähän esimerkkejä menestystarinoista Finnetissä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun ranskaa, sillä se on minulle helpompaa Kerron teille kokemuksistani vakuutusalan sovittelijana Ranskassa. Kerron, kuinka toimimme hieman historiasta ja sitten muutamia esimerkkejä käytännöstä. Talousalalla on ollut tarve päästä tasapainoon sen jälkeen, kun sisämarkkinat aukesivat ja komission aloitteesta päätettiin tuoda kuluttajille mahdollisuus vedota mekanismiin, joka antaisi mahdollisuuden nopeaan oikeustyyppiseen käsittelyyn. Ajatuksena oli luoda verkosto, joka antaa mahdollisuuden sovitella asioita ilman, että mennään oikeuteen, sillä ne, silloin kun ne ovat olemassa edes, niin ovat kalliita ja hitaita. Halusimme, että on olemassa talousalalle sovittelujärjestelmä. Euroopan talousalueella on olemassa muitakin instansseja, jotka sovittelevat kuluttajien ja ö, talouselinten ja vakuutusyhtiöiden välisiä riitoja. Kuluttajalla tarkoitus oli, että kuluttaja voi vedota tähän instanssiin ja kaikkein lähimpään instanssiin, joka tällöin on yhteydessä kyseisen maan toimijoihin, jotta asia saa ratkaistua mahdollisimman pian. Meidän verkostolla on kolme hyvää kohtaa. Komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, että ei luoda uutta järjestelmää vaan saatetaan, mui, saatetaan toimielimet saman, saman verkostoon. Lisäksi haluttiin, jotta sanottiin sovitella riitoja mahdollisimman joustavasti epävirallisten kokousten myötä 50 yli 50 maata on mukana tässä ja se toimii rajojen ylisestä, ylennä. Tämä protokolla järjestää toimenpiteitä muun muassa siten, että se ottaa yhteyttä kuluttaja lähempänä olevaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimeen ja katsoo, onko se asianmukainen toimielin käsittelemään kuluttajan asiaa. Maa on se, jossa kauppa on tehty tai toimenpiteet ovat tehty. Tärkeä kohta, johon, jota haluan korostaa, on se, että on tärkeää, että riita-asioissa me toimimme laadukkaasti, jotta voimme taata, kuluttajien, taata sen, että kuluttajat luottavat näihin vaihtoehtoisiin ratkaisuelimiin. Toimimme komission suositusten mukaisesti. Ne ovat periaatteita, jotka otettiin siis komission suosituksista. Kuluttaja riita-asioiden ohjeet pätevät myös vaihtoehtoisiin riidanratkaisuinstansseihin ja lisäksi näiden toiminnasta öö, jokaisen jäsenmaan hallitus joutuu raportoimaan näiden toiminnasta komissiolle. Haluaisin sanoa, että nämä periaatteet ovat seuraavat puolueettomuus, läpinäkyvyys, tehokkuus, lain noudattaminen, vapaus valita vaihtoehton ratkaisu oikeuden sijaan, ja se, että sopimusta, lopullista sopimusta noudatetaan ja luottamuksellisuus. Tämän lisäksi kulut, tämä on myös lähes kuluvapaata kuluttajille. Voidaanko sanoa, että tämä on ollut menestys? Mielestäni kyllä. yksi vuonna, jolloin tämä virasto perustettiin, Vastaavia tapauksia käsiteltiin yksi, 1500, nyt niitä on yli 7000. Tämä verkosto ei ole tarpeeksi tunnettu. Se on johtopäätös, jonka komissio teki Finnet-raportista, joka tehtiin vuonna 2009 helmikuussa. Komission tulisi korostaa tämä verkoston olemassaoloa ja pyrkiä levittämään verkostoa entisestään. Me pyrimme edistämään toimintaa kansallisella tasolla ja saamaan aikaan yhteistyötä kansainvälisen sovittelijaverkoston kanssa. Olen myös sitä mieltä, anteeksi, meillä on myös monikielinen internetsivusto, jossa on kaikki mahdolliset tiedot niistä mekanismeista, johon, joita kuluttaja voi käyttää. Tässä haluaisin äh, vielä nostaa kertoa muutamista esimerkistä, mutta olen käyttänyt jo aikani loppuun, joten voitte katsoa esimerkkejä mainitsemalla nettisivulla. Kiitos. Oui, merci aussi d'avoir plus ou moins respecté. Euh, kiitos, kiitos oikein paljon siitä, että kunnioititte puheaikaa enemmän tai vähemmän. Esittelitte Finnettiä ja sen toimintaa. Kiitos, että kerrotte siis, miten Finnetin järjestelmäverkosto toimii. Nyt siirtyisin eteenpäin ja antaisin puheenvuoron Dana Wallisille. Hän on Euroopan parlamentin jäsen oikeusasioiden valiokunnan jäsen. Ja hän tuntee tämän aiheen hyvin, seuraa sitä läheisesti, joten meitä kiinnostaa kovasti kuunnella teidän kantajanne. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Thank you very much. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle siitä, että hän otti uudestaan esille tämän aiheen, koska valmistautuessani niin tämän päivän tilaisuuteen toimistossani katsottiin minua vanhoja papereitani ja olen tehnyt mietinnön tästä aiheesta jo vuonna 2001. Olemme toivon, että olemme päässeet nyt jo pidemmälle asiassa, mutta nyt kuitenkin rohkeutta vain siinä, että asiaan tarvitaan uudestaan. Me tiedämme kaikki, miten tärkeää on vaihtoehtoinen riidanratkaisu sisämarkkinoilla. Se nousi minulle esille juuri pari viikkoa sitten selvästi, kun äh, pyrittiin selvittämään tällaista ratkaisua juoksusta minun yhteyttä. Minulle kerrottiin, että minun pitää henkilö, joka otti yhteen, odottamassa eläkettä Italiasta, mutta ei ole saanut mitään. Ja tämä laitettiin Solvit-järjestelmän ratkaistavaksi. Ja kahdessa viikossa hän sai eläkkeensä. Hän oli kaksi ja puoli vuotta yrittänyt saada tätä ongelmaa ratkaistuksi. Nyt hän on Solvitin hyvä suuri kannattaja ja kannattaa myöskin vaihtoissa riidanratkaisua sisämarkkinoilla. Mutta miten samanlaisilla järjestelmillä voidaan saada aikaan toimintaa kuluttajien kentällä. Ja sitähän me pyrimme nyt tekemään ja on hyvä nähdä tämä kuulemispaperi ja odotamme mielenkiintoa tuloksia, olemme mielenkiintoa tuloksia, mutta edessä on kuitenkin edelleen ongelmia. Yksi niistä on tietoisuuden lisääminen. Ihmiset tietävät, missä tuomioistuin on. He tietävät, minne mennä voidakseen perinteisesti tehdä valituksia. Ja on hyvin suuri kirjo vaihtoehtoista viinan ratkaisuja ja muita järjestelmiä, joka toisaalta on hyvä asia, mutta toisaalta ajatellen sitä, mihin, että ihmiset eivät että minne, mihin kääntyä, tämä on paha asia. Meidän pitäisi löytää polku tämän kautta, joka johtaisi parhaisiin tuloksiin kansalaisten kannalta. Ja tässä minusta me voisimme tarjota jotakin Euroopan unionina. Meidän täytyisi pystyä tarjoamaan johdonmukainen tiekartta, suuntaviivoja, viittoja, niin että ihmiset tietävät, miten he voivat käyttää vaihto, mistä vaihtoehtoinen rinnakkaisjärjestelmä voivat käyttää, joka johtaa tuloksiin. Se meidän pitäisi saada syntymään. Meillä on käytännössääntö, meillä on ö, tällainen ö, pöytäkirja siitä, mitä on sovittu eri virastojen kesken, mutta se ei kuitenkaan riitä sen osalta, että tietäisimme, missä todella olemme. Me tarvitsemme jotakin vakaampaa tulevaisuutta varten. Minusta on myös totta, että meidän pitää saada yritykset paremmin mukaan. Hyvä vaihtoehtoinen riidatkaisu, sen pitää saada aikaan hyvää tuntumaa liikke toimintaan. Se on osa hyvää käyttäytymistä liiketoiminnassa, osa myöskin asiakaspalvelua. Ja jotta yritykset ovat mukana riippumattomassa vaihtoehtoisessa riitaratkaisujärjestelmässä on asia, josta myöskin heidän pitäisi voida hyötyä. Ja komission pitäisi pohtia sitä mietintöä, joka parlamentissa valmistui eh, Equitable Lifein kriisiin, joka liittyy rahoituspalveluihin, jossa kuluttajat kärsivät menetyksiä kautta Euroopan. Ja tilanne oli aina samannäköinen. Ihmiset tienneet, pitäisikö hänen kääntyä kansallisten välimiesten puoleen vai pitäisikö hän kääntyä jokin toisen välimiesten puoleen. Silloin me toivoimme, että näihin asioihin voitaisiin tarttua, että Finnet voisi tarttua näihin kysymyksiin, mutta näytti siltä, että Finnetillä ei ollut riittävästi resursseja. Vaihtoehden ratkaisu ei ole mitään halpaa oikeuden jakamista. Jos sitä toteutetaan kunnolla, sen pitää saada myöskin kunnollinen rahoitus. Ja myöskin Equitable Lifein tapaus osoitti meille selvästi, että jos halutaan päästä kunnollinen, antaa kunnollinen mahdollisuus tehdä valituksia, kunnollinen mahdollisuus saada oikeutta kautta sisämarkkinoiden, ei tarvita pelkästään vaihtoehtoista riidanratkaisua, mutta sen pitäisi olla täydentävä järjestelmä joukkokanteiden ohella. Nämä eivät ole toisiaan sulkevia järjestelmiä, vaan toisiaan täydentäviä järjestelmiä. Kiitos oikein paljon. Kiitos siitä, että jaksatte seurata tätä vaihtoehtoisten riidanratkaisujen kysymystä. Tämä alustuksenne sisälsi tärkeitä seikkoja, kuten sen, että kuluttajat pitävät vaikeana oikean instanssin löytämistä, kun monia vaihtoehtoja on tarjolla – tämä on etu, mutta tavallaan myös hankaluus, kun pitää löytää sitten oikea yhteyspiste. sitten myös siihen, miten haasteellista on saada yritykset mukaan ja että pitäisi selkeästi sanoa, että tästä olisi etua myös yrityksille. Viimeinen puheenvuoro ennen kuin salissa osallistujille annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä on Rapon Pei. Hän edustaa yrityspuolta. Hän on Union Cameron puheenjohtaja, kauppakamarin johtaja Italiasta. Mielenkiintoista olisi kuulla kantojenne siitä, miksi vain 9 prosenttia väittäiskaupan yrityksistä käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisun menettelyjä. Ehkä voisitte kertoa, miksi yritykset joskus suhtautuvat näin varauksellisesti. Mi scuso già da ora perché parlerò in italiano, ma prometto che rispetterò i tempi. Kiitos puheenjohtaja. Luvallanne puhun Italiaa. Pidän kyllä puheenjohtajasta kiinni, sen voi luvata. Kiitos paljon siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne puhumaan tänään kertomaan vähän Italian kauppakamareista ja tilanteesta. Kauppakamari toimii julkisella sektorilla ja me käytämme tällaista sovittelumenetelmää yritysten välillä, mutta myöskin yritysten ja kuluttajien välillä. Järjestelmät ovat riippumattomia myöskin sopiessaan välimiehistä kauppakamareiden verkosto toimii kautta Italian ja meillä on yleisesti sitovat säännöt, käytännessäännöt, joita noudatetaan. Tilanne on ehkä Italiassa vähän toisenlainen. Maaliskuussa hyväksyttiin laki EU-n direktiivin pohjalta, joka on mainittu vuoden 2008 direktiivi, siis joka on mainittu usean kerran täällä. Ja tämä teki tällaisen sovittelun riidaratkaisun pakolliseksi joillain aloilla, kuten vuokrasopimuksessa, vakuutussopimuksissa. Tämä koskee monia yritysten välisiä, mutta myöskin kuluttajien sopimuksia. Eli ennen kuin voidaan mennä tuomioistuin käsittelyyn, pitää pyrkiä sovittelumenettelyyn, vaihtoehtoisen riidanratkaisuun. Tämä on hyvin arvokasta ja tätä työtä tekevät insta- sit ovat oikeusministeriön listoilla, joten kauppakamarit pyrkivät laajentamaan tätä 105 kamaria. Jo 60 on mukana tässä rekisterissä. Ja kokemuksemme ovat melko kattavia tällä hetkellä sekä yritysten välisestä ja yrityksen kuluttajan välisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Monen tyyppisiä kiistoja on selvitetty 85 000 tapausta luku on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosien aikana. Hyvin tärkeää on painottaa sitä, että yksi kahdesta kiistasta selvitetään alle kahdessa kuukaudessa, enkä puhu ainoastaan tällaisista pienemmistä kiistoista kuluttajien kysymyksistä, vaan joskus on kyse melko merkittävistäkin yritysten välisistä riidoista, riitakysymyksistä. Enkä puhu ainoastaan pakollisista, vaan myös vapaaehtoisesta sovittelusta, jossa kaksi osapuolta käyttää sovittelulauseketta ja lähtee sovittelemaan vapaaehtoisesti. Tällaisessa vaihtoehtoisessa menettelyssä on kyse nopeasta menettelystä. Italiassa noin 60 päivää kestävä menettely, joka on hyvin nopea verrattuna tuomioistuinkäsittelyn Ja kustannukset totta kai ovat valtavat tuomioistuin käsittelyssä. Ja ku, taas vaihtoehtoinen riidanratkaisu on paljon edullisempaa yrityksille. Tämä on arvokasta kokemusta yrityksille, koska voidaan säästää paljon rahaa, rahaa, jota olisi muuten käytetty tuomioistuin käsittelyissä. Joten tämä on tärkeä etu, joka liittyy vaihtoehtoisen riidanratkaisuun. Se on myös joustava menettely. Se tarkoittaa sitä, että osapuolet toimivat omissa nimissään edustavat itseään, mutta jonkinlainen välimies kuitenkin auttaa heitä löytämään ratkaisun, joka sopii molemmille osapuolille. Tämä tarkoittaa usein myös sitä, että yritysten välillä jatkuu suhde tämän jälkeen toisin kuin toimiston käsittelyiden jälkeen. Meillä on myöskin tällainen online-sovittelumahdollisuus, se on syntynyt sähköisen kaupankäynnin pohjalta ja kauppakamarit jälleen hoitavat tätä tehtävää. Italialaiset kauppakamarit ovat hyvin kiinnostuneita myöskin tästä online-sovittelusta. Viiden päivän kuluttua vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta tulee pakollinen Italiassa. Tämä on paljon uutta kauppakamareille, mutta myöskin muille ammattijärjestöille. Hallitus on tehnyt paljon työtä tämän uudistuksen eteen, jotta vaihtoehtoinen riidanratkaisu olisi normaali menettely, jonka kautta löydettäisiin nopea ratkaisu kiistoihin. Näin kannustettiin saataisiin nopeampaan riidan ratkaisun. Tämä muuttaisi kulttuuria merkittävästi. Siitä tulisi pakollista niin, että osapuolella osapuolet lähtisivät heti riidan ratkaisuun, kun jotain kiistaa sopimuksesta ja lopulta sitä käytettäisiin myös muilla aloilla. Nyt jo noin 90 000 tällaista sovittelutapausta. Oletamme, että niitä voi olla yli 600 000, koska luulemme, että tapausten määrä lisääntyy valtavasti. Joten meitä kiinnostaa kovasti se, miten tällainen pakollinen sovittelu toteutuu. Useat tapauksista ovat telekom-alalla, koska tämä on ollut pakollista tällä alalla jo jonkin aikaa. Tärkeää on se, että jäämme enemmän tietoa tästä. Me tarvitsemme sopimuslausekkeita, jotka vaativat – vaihtoehtoista riidan ratkaisua tai sovittelua ennen tuomioistuin käsittelyä. Säännöt ovat myöskin tärkeitä. Esimerkiksi myöskin voitaisiin sopimuksiin ottaa mukaan tiettyjä verohelpotuksia esimerkiksi, jotka kannustaisivat osapuolia. Tärkeää on siis myös, että välimiehen päätös olisi sitova siitä tulee myöskin uudistus Italian lainsäädännössä. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta raportista Italian tilanteesta ja siitä mitä kokemusta siellä kerätään pakollisesta riidan ratkaisusta. Kiitos kaikille puhujille puheenvuoroista, tiedosta, jota olette jakaneet kanssamme. Meitä kiinnostaisi nyt myös kuulla muiden kokemuksista kuluttajajärjestöt ovat edustettuna täällä, täällä muita parlamentin jäseniä varmasti ja muita jäsenvaltioista tulevia. Ehkä vielä yksi asia ennen kuin annan puheenvuoron jälleen Malcolm Harbourille. Hän toimii puheenjohtajana tämän keskustelun aikana. Nyt keskitymme nykytilanteeseen ja kysymykset ja huomiot, jotka koskevat tulevaisuutta, voitaisiin ehkä jättää tuohon seuraavaan osioon. Kiitos oikein paljon Evelyn sitä, että toimitte puheenjohtajana. Minä ajattelin, että minä voin olla puheenjohtajana tässä, kun minä tunnen jäsenet ehkä paremmin puhelistan avoin. Halusin ensin kiittää John Dalia ja Paula Testoria, kun tiedän, että he joutuvat lähtemään puolustamaan budjettiaan. Varmasti toivotte heille tässä menestystä erityisesti mitä tulee vaihtoehtoisen riidan ratkaisu, mutta kiitosakin paljon tästä aloitteesta jälleen kerran. se on edelleen täällä ja haluaisin antaa hänelle mahdollisuuden vastata mielenkiintoisiin ajatuksiin. Ensin kollegat, jos täällä on parlamentin jäseniä, jotka haluaisivat aloittaa keskustelun jollain lisäkommenteilla, tiedän, että jotkut teistä puhuvat myöhemmin. Olen myös iloinen, jos yleisöstä joku haluaisi pyytää puheenvuoroa. Minä olen merkinnyt muistiin täältä muutaman. Ennen ensin parlamentin jäsenille puheenvuoron. Tiedän suunnilleen, että olette, vaikka en hänä tiedä nimeä, joudun käyttämään tätä numeroa. En tarkoittanut parlamentin jäseniä, vaan tuolla taempana. Kunhan näin. Tiedän suunnilleen, ketä olette, mutta Ensin parlamentin, siis Euroopan parlamentin jäsenille puheenvuorot. Minä haluaisin ehdottaa aina, että kysymykset eivät olisi ainakaan yli kahden minuutin mittaisia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Donc, après cette... Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämän ensimmäisen osion jälkeen huomaan, että kaikki ovat yhtä mieltä, että kuluttajia pitää suojella paremmin. Se on positiivinen asia. Tein myös huomioon, että jäsenmaissa on olemassa hyvin kirjava joukko eri mekanismeja. Ja pohjimmiltaan tulisi työskennellä sen eteen, että saataisiin toimenpiteitä, jotka täydentäisivät toisiaan, joten yhtä ainoa yksinkertaista ratkaisua ei ole olemassa. Kun puhutaan joukkokanteesta, kaikki sisällyttää tähän määritelmään vähän mitä tahtoo, joten on olemassa useita erityyppisiä joukkokanteita. Meidän tulisi siis kuluttajien suojaksi luoda läpinäkyvä määritelmä tälle termille. Parlamentin historia tämän termin määrittämisen kanssa on varsin pitkä. Toivottavasti, tai olen sitä mieltä, että meidän tulisi valiokuntana päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki voittaisivat ja jotta tilanne ei heikkenisi, muun muassa jotkut joukkokanne tekniikat, joita on kuvattu maissa, joita tiedämme, niin ne ovat sitten kääntyneet näitä kantajia vastaan. Mm. Ja muualla on onnistuttu uudistua, niin meidänkin tulisi onnistua. Olen sitä mieltä, että tällä hetkellä aika on kypsä kehittää eurooppalaista lainsäädäntöä globaalilla tasolla siten, että voisimme käyttää hyväksymme kansallisia kokemuksia ja olen vahvasti sitä mieltä, että meidän tulisi kulkea tässä eteenpäin. Ja olen kiitollisia puhujille, jotta he toivat esille ovat kokemuksensa ja nyt näemme, että voimme toimia tämän asian tiimoilta. Uh, Mrs. Rapti. Tässä edustaa syvään. Edustaja Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για τα πολύτιμα. Haluan kiittää vieraita hyvin arvokkaista puheenvuoroista. Haluaisin palata asioihin, jotka Rova Pompei mainitsi. Hän pyysi anteeksi sitä, että puhui Italiaa. Ymmärrän, mitä hän tarkoittaa, mutta ei ole mitään syytä pyytää anteeksi tätä. Me elämme monikielisessä Euroopassa. Meillä on hyviä tulkkeja, jotka auttavat meitä työssämme. Ja kieli, jota me puhumme, on osa meidän kulttuuriperintöämme. Ja kun, kuten eräät puhujat jo sanoivat, kielen merkitys vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on erityisen tärkeää, ennen kaikkea silloin, kun on kysymys kiistoista, jotka liittyvät rajat ylittäviin kysymyksiin. Maailmanvarsikin on sanottu riittävästi puheaika, nyt ajattelen koko, ajattelen koko sitä aikaa, joka on ollut parlamentissa, mutta kysymys näistä kollektiivisista kiistoista ja tiedosta on ratkaisevan tärkeää, jos aiomme saada aikaan kunnollista työskentelyä kuluttajien kanssa. Olin erittäin vaikuttunut siitä, mitä kollega Grech sanoi, ja myös siitä, mitä Rova Wallis sanoi. Well, thank you very much, uh, Mrs. Rapp. Kiitos oikein paljon, edustaja Rapti. Seuraa tai annan vieraille ja muille jäsenille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron uudestaan, mutta meitä kiinnostaisi varmasti myös kuulla herra Frissonin kantoja siitä, minkälaista on hoitaa tällaista paneurooppalaista vaihtoehtoista riidaratkaisua ja kielikysymyksistä siinä, mutta haluaisin kysyä, onko muita kollegoita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron nyt? Tarkoitan siis Euroopan parlamentin jäseniä nyt ensin. No sitten kaksi puhujaa vielä. 153 paikalta herra. Näin tuon numeron, en tiedä näkeekö hän. Ja 196 paikalta hänen takaansa sieltä. Pahoittelen, että jos vähän outoa puutella teitä näin numerolla, mutta jos kertoisitte nimen ja mistä tulette. 153, olkaa hyvä. President, la parole. Kiitos herra puheenjohtaja. Minun nimi on Michel Astryk ja edustan eurooppalaista energiayhtiöiden sovittelujärjestöä. Mm, haluaisin kertoa, että olen hyvin tyytyväinen siitä, että meitä on tässä järjestössä jo niin monta. Monique Gojas toi ongelmia esille ja on totta, että meidän pitää tiedottaa toiminnastamme paremmin kuluttajille ja meidän pitää sopia roolista enemmän yritysten sisäisten sovittelijoiden kanssa. Haluaisin kertoa teille siitä, kuinka laadukasta työtä energialalla on tehty meillä on, olemme saavuttaneet sen, että kuluttajat saavat tapauksensa käsittelyyn kahden kuukauden kuluessa useimmiten. Ja lisäksi kuluttajien tyytyväisyys on meillä suurta. On tärkeää, että sovittelija pystyy toimimaan siten, että se saa aikaiseksi ratkaisuja, joihin kuluttaja on tyytyväinen. Lopuksi halusin mainita, että me työskentelemme muiden sovittelijoiden kanssa yhteistyössä direktiivien, direktiivin mukaisesti toimimme täydentävästi muiden sovittelijoiden kanssa kuluttajien edun mukaisesti. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia käytännön kokemuksen jakamisesta. Kuten aikaisemmin täällä tunnustettiin, niin energian ja televiestinnän alalla on hyviä esimerkkejä, mutta olisi kiinnostavaa kuulla, minkälaiset eurooppalaiset puitteet saattaisivat olla tässä eduksi, että edistettäisiin asioita muilla aloilla. Kiitos, herra 196, olkaa hyvä. Ja huomasin siellä vielä puheenvuoropyynnön. 85 paikalta. 196 ensin. Pahoittelen vielä, että puhun teitä numeroilla. Ensi kerralla ehkä kortteja voitte pyytää puheenvuoroa kirjallisesti. Mi chiamo Federico Flaviano, sono de- Kiitos puheenjohtaja, olen Federico Fabiano ja edustan kommunikaatiolan äh, takuulaitosta Italiassa. Kysymys on kaikkea telekommunikaatiosta, televiestinnästä ja kysymys on kiistojen sovittamisesta, jotka liittyvät sähköiseen tiedonvälitykseen. Me olemme seuranneet sitä, mitä on tapahtunut, ja haluaisin kertoa, minkälaisia menettelyjä meillä on. Meillä on vuosittain 70 000 tapausta kiistaa, jotka ratkaisimme. Suurin osa niistä ratkaistaan vaihtoisen, vaihtoisen ratkaisun myötä. Menestys kiintiö on 70-95 prosenttia riippuen siitä, minkä tien kuluttaja valitsee. Ensimmäinen vaihtoehto on pariteettinen sovittelu ja meillä on myös äh, tällaista sovittelua yksittäisten äh, yritysten ja kuluttajansuojatahojen välillä ja sitten myöskin sovittelua kuluttajien ja itsenäisten ammattien harjoittajien välillä. Ja tässä on tämä pakollisuus näiltä osin, näiltä osin tämä on 95 prosenttia tämä menestysosuus näissä tapauksissa kaikkialla, tätä on kaikkialla Italiassa ja välittäjillä sovittelijoilla on hyvin merkittävä rooli. Se on sovittelua paikallisten kommunikaatiolautakuntien yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeä taho myös. Tällainen ratkaisun hakeminen on maksutonta. Sitten on myöskin kauppakamarit, joista meille kertoi jo kollega Pompei. Ja sitten vielä yksi erityispiirre on toinen aste, jatkokäsittelyä varten, jos ensimmäinen käsittely ei ole ollut menestyksekästä. Kaikki nämä osat voisi myöskin saattaa eurooppalaisiin puitteisiin, jos tietysti jotkin yksiköiset voisivat olla hiukan riippumattomampia ja toisaalta myöskin verkottua. Ja tällaiset verkostot voivat muodostua myös niin, että osallisena on Euroopan komissiokin silloin, kun on kysymys rajat ylittävissä kiistatapauksista. Ja sitten meidän pitäisi myöskin saada aikaan tällainen laatumerkintä tälle alueelle. Esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä merkki, joka lisää kuluttajien luottamusta ja vastaa silloin tällaista pakollista verkostoa, ja jonka johon kuuluvat sitten ne, jotka täl, kuuluvat tähän alueen toimijoihin. Kiitos oikein paljon. Teillä oli niin mielenkiintoista sanottavaa, että annoin teidän puhua melko pitkään tuosta viimeistä seikasta. Voisin sanoa kollegoille ystäville tällä, että valiokunta on asettanut työryhmän, joka käsittelee tuota digitaalitaloutta Pablo Aliasin puheenjohdolla – Siinä on mukana juuri laatumerkinnät ja kuluttajien tyytyväisyys. Varmasti voimme hyötyä teidän kokemuksestanne tässä yhteydessä. Kiitos oikein paljon. Nyt annan muuten puhilleen vähän myöhemmin ja professori Terenille myöskin mahdollisuuden kommentoida. Toivotan Jackie Minerin tervetulleeksi. Hän on kuluttaja-asioiden johtaja komissiosta, joten komissio on täällä edustettuna nyt myös – hän voi vastata hyvin vaikeisiin kysymyksiin vähän myöhemmin. Numero 85, olkaa hyvä. My name is, uh, uh number 85. Kiitos. Herra 85 on Himmelt von Breiden ja edustan mm, Alankomaiden teollisuutta aina pienistä yrityksistä suuriin monikansallisiin yrityksiin. Haluaisin kiittää teitä siitä, että te että tämä kokous on järjestetty. Minä en anna teille tietoa Hollannin järjestelmästä, sillä vaikkakin se on mielestäni kovin hyvä järjestelmä. Haluaisin puhua tästä Haluaisin puhua tästä kuulemisasiakirjasta Siinä puhuttiin prosenteista. Siinä sanottiin, että 40 prosenttia myyjistä eivät ole tietoisia vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Kappaleessa 20 sanotaan, että hyvin matalat prosentit jäljimyistä tukeutuu vaihtoehtoisen riidanratkaisuun. Ja lisäksi sanotaan, että 60, 62 prosenttia vaihtoehtoisista riidanratkaisusta ovat avoimena ulkomaalaisille kuluttajille. Miten nämä prosentit määritellään? Mielestäni nämä tietyt prosentit voivat olla äärimmäisen hyviä. Mitkä ovat vertailuryhmät? Kysymykseni kuuluu, miten saamme realistisia tietoja tästä asiasta? Good. Well, I'm very pleased you've started. Hyvä. Kiitos, että rupesitte esittämään näitä vaikeita kysymyksiä. Ja nyt en tarvitse numeroa, kun tunnemme toisemme hyvin. Ensin kiitos Benedikt Ferespil työstä, jota Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tekee. Te olette usein kokouksessamme, kiitos siitä. Varmasti teidän komiteamme ne myös kirjoittaa lausuntonsa tästä aiheesta, joten annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, Benedikte Hedespil. En puhe, puhu tänään talous- ja sosiaalikomitean nimissä. Minusta Ricardo Lis tekee tämän esityksen myöhemmin tänään. Puhun Tanskan kannalta. Haluaisin ensin kiittää pääosasta Sankoa sitä, että tämä tärkeä aloite on tehty. Tämä on merkittävä aihe ja se kiinnostaa meitä kovasti. On hyvin tärkeää, että kuluttajat luottavat sisämarkkinoihin ja riidanratkaisuongelmat ovat johtaneet siihen, että kuluttajat eivät käytä sisämarkkinoita kunnolla. Vaihtoehtoiset riidanratkaisut, tämä merkitsee monta eri asiaa ja nyt esitämme jotenkin, että tämä olisi yksi asia. Ei suinkaan, vaan vaihtoehtoisia malleja on useita, koska vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset riidanratkaisut tarkoittaa kaikkea tuomioistuinten ulko puolista sovittelua. joista näistä malleista ei kannattaisi ehkä kertoa edes kuluttajille, mutta saattaa olla myös järjestelmiä, jotka toimivat joissain maissa. Ja mitä suuntavivoihin tulee, minä itse olen tehnyt työtä joissain Itä-Euroopan maissa. Ajoittain ja olen kuullut hallintojen sanovan, että heidän tarvitsee noudattaa komission suuntaviivoja, kun kyse oli suuntaviivoista vain, joten – pyytäisin, että EU tässä tekisi jotain vähän tiukempaa, ei esittäisi ainoastaan suuntaviivoja, jottei tällaisia argumentteja tarvitsisi jälkeenpäin kuunnella. Tulen maasta, jossa meillä on erittäin hyvin toimiva vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä, joka on toiminut jo 30 vuoden ajan. Nämä järjestelmät ovat osittain valtion järjestelmiä, ja näin katetaan melkein kaikki alat, joilla voidaan kuvitella valittavansa. Meillä on myöskin hyvin toimiva järjestelmä. Tanskan kuluttajaneuvosto on asettanut tällaisen järjestelmän, jossa on yrityksiä mukana rahoituspalvelua tarjoavia hotelleja. Oikeastaan ihan mitä tahansa pystytte kuvittelemaankaan, ja tämä on toiminut hyvin. Meillä on kuluttajien edustaja toisaalta, toisaalta välimiehet ja toisaalta yritysten edustajat. Ja kuluttajat todella luottavat tähän menetelmään, joten Pyytäisin, että katsotte niitä nykyjärjestelmiä, jotka toimivat hyvin ja jotka palauttavat näin kuluttajan luottamusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Benedikte. No, tämä on aivan totta. Me odotamme mielenkiinnolla Tanskan puheenjohtajakautta puolen puheenjohtajakauden jälkeen. Olettaisin, että komissio varmaankin lähettää meille lisäajatuksia ja nämä voivat luoda pilarin Tanskan puheenjohtajakaudella siinä valossa, mitä sanoitte. Katso nyt, ettei muita kollegoita ole tässä puhelistalle pyrkimässä. Muuten antaisin sitten vieraitemme puhua. Vielä yksi puheenvuoro. Kaksi. No, kaksi vielä lyhyesti salin puolelta ja sitten palaamme tänne paneeliin. Olkaa hyvä, en näe numeroa, mutta olkaa hyvä. My name is Conchi Mark. Olen Conchi. maternal edustan kuluttajien ja käyttäjien liittoa Espanjassa. Halusin käyttää puheenvuoron, koska emme sanottiin, että on olemassa järjestelmiä, jotka näyttäisivät toimivan. Meillä on hyvin vanha järjestelmä Espanjassa, joka toimii osittain. Ja syy siihen on se, että se on sitova, mikä on sinänsä ihan hyvä asia. Myöskin ratkaisut ovat sitovia, ja jos niitä ei noudateta, niin niistä voidaan nostaa kanne. Mutta valitettavasti tämä on vapaaehtoinen järjestelmä. Tämä on ongelma. Yritykset eivät välttämättä halua osallistua näihin ratkaisumenettelyihin. Jos olisi pakollista, tällaista ongelmaa ei olisi. Ja kaikkien järjestelmät ovat myöskin hyvin rahoitettuja. Tämä on puhuttu jo, tästä on puhuttu aiemmin, mutta pakollisuus on ehdottoman välttämätöntä. Jotkin järjestelmät, joita meillä on nyt Espanjassa – muissa asioissa, kuten esimerkiksi pankki- tai vakuutuskysymyksissä, eivät toimi, koska sovittelijat ovat osa järjestelmää. Minusta se ei ole mikään sovittelujärjestelmä. Kiitos tästä. I'm sorry, I... Paljon kiitoksia työstänne. Pahoittelen, että en nähnyt teitä. Teillä on aurinko paistaa sieltä takana, se on minun tekosyyni. Niin sitten vielä toinen rauha. Olkaa hyvä viimeisenä salista. My name is Britta. Kiitos. Minun nimi on Britta Kogelman ja olen Ruotsin lautakunnan puheenjohtaja ja minä puhun ruotsiksi, koska meillä on tulkaus. Kiitos. Thank you. And thank you for... Tack för att jag har fått komma. Kiitos, kiitos, että sain tulla tänne. Ruotsissakin meillä on järjestelmä, joka on ollut käytössä pitkään. Toimintamme alkoi vuonna 1968 olen hallituksen asettama, olen tuomari ja hallitus on nostanut 20 muuta tuomaria, jotka tekevät oman tuomarin työnsä lisäksi tuomarin työnsä tätä työtä. Meillä on suuri määrä kiistoja vuosittain ja kun olemme kuulleet muiden maiden kantoja, on ollut mielenkiintoista kuulla, miten erilainen tilanne voi olla eri jäsenvaltioissa. Herra Frisson ja Kyllä Pompei totesivat, että on tärkeää hoitaa, huolehtia luottamuksellisuudesta. Meillä taas on avoimuusperiaate ja yritysten ja kuluttajien nimet meillä ovat julkista tietoa tällaisissa tapauksissa. Olen myöskin kuullut keskusteluissa, että monet yritykset jättäytyvät järjestelmän ulkopuolella. Ruotsissa kuluttaja tekee ilmoituksen yrityksestä, jolla ei ole valinnan mahdollisuutta, vaan tämä yritys tulee tähän sovittelumenettelyyn mukaan. Meillähän on ryhmäkanne ollut usean vuoden ajan Ruotsissa. Tähän mennessä ainoastaan kuluttaja-asiamies on käyttänyt tätä, mutta myös järjestöt voivat käyttää sitä. Viimeksi maanantaina teemme päätöksen kysymyksessä. Se liittyi yritykseen, joka hoitaa kaukolämpöä, joka oli korottanut maksujaan sopimuksen vastaisella tavalla ja nyt olemme suositelleet, että maksetaan takaisin niille kuluttajille, joilla oli sopimus tiettynä aikakautena. Kiitos. Well, thank you very much indeed. And also... Oikein paljon kiitoksia. Kiitos myös, että muistutitte siitä, että Tämä oikeusasiamies ombudsman on ruotsalainen sana, jota käytetään laajasti myös muissa kielissä tällä hetkellä. Annan Moni Goyensille, Francis Frisonille ja Tiziana Pompeille mahdollisuuden vastata. Varmasti myöskin ministeri Sefas ei halua vastata ja hän muutkin paneelin jäsenet, jos haluatte. Meillä on vartiaikainen kahvitauko. Siitä tulee varmasti mielenkiintoinen. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Huomio ombudsman sanasta. Sillä on erityinen merkitys Skandinaissa yhteistilanteessa, joten se on hieman muuttunut kansainvälisessä piirissä. Sen merkitys liittyy erityisesti tähän riidan ratkaisuun asiaan. Kuten halusin nyt sanoa näiden puheenvuorojen päätteeksi, että on tärkeää, että nämä toimenpiteet ja mekanismit täydentäisivät toisiaan myös eri alueilla siten, että saataisiin parannettua kuluttajien asemaa näissä kiistoissa. Odotan innolla niitä analyysejä, joita komissio tulee tekemään meidän ehdotuksille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Herra Friso. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja siitä, että sain vielä lyhyen puheenvuoron. Haluaisin puhua kahdesta kohdasta liittyen keskusteluun, joka juuri aloitettiin. Ensimmäinen kohta se, että kuluttajat olisivat tietoisia vaihtoehtoista riidanratkaisua järjestelmästä, niin mielestäni kaikkien vastuu oli kyseessä sitten ammatinharjoittajat, julkishallinto tai kuluttajajärjestöt, niin paras tapa tuoda esille vaihtoehtoisia ratkaisuja on se, että niitä luodaan sellaisiin, joissa niitä ei ole. Se vaatii vahvaa poliittista tahtoa niin Euroopan unionin kuin kansallisten hallitusten tasolla. Todisteena tästä minulla on se, että joissain maissa, nyt itse puhun Ranskan kokemuksista, on olemassa velvoitteita, jotka koskevat ammatinharjoittajia, että heidän on sopimusten yhteydessä ilmoitettava moisesta vaihtoehtoista riidanratkaisua mekanismista, mikäli kiista tulee. Tämä on helppo järjestelmä panna täytäntöön, ei riittävä, mutta se on jo hyvä askel oikeaan suuntaan. Tämä on meidän yhteinen vastuu ja vetoan nyt kaikkien meidän vastuuseen kehittää kaikilla mahdollisella tavalla näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisuja siten, että ne olisivat loppujen lopuksi yleisiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Rapan pei. Kiitos, herra puheenjohtaja. Mitä luottamuksellisuuteen tulee, se oli niitä viimeisiä asioita, jotka olisivat esille. Se on minusta tärkeää, ennen kaikkea yrityksille, koska kysymys on tietynlaista takuuelementistä yritykselle, joka muuten voisi tätä kautta kenties innostua käyttämään ratkaisua, Luottamuksellisuus voisi olla väline, joka voisi johtaa siihen, että helpommin ryhdytään käyttämään tällaista ratkaisua. Silloin yritys ei pelkää sitä, että menettää maineensa. Luottamuksellisuus on siis tärkeä asia yrityksille. Ja tästä siirryn toiseen ajatukseen, joka nousi myös esille. Miksi yritykset eivät käytä tätä välinettä? He eivät käytä sitä siksi, että he eivät, ne eivät tunne sitä. Se on ainakin se johtopäätös, johon me olemme tulleet. Ne eivät tunne tätä välinettä. Kysymys on siitä, että pitäisi rakentaa kulttuuria, ei pelkästään ajatellen äh, sitä, että sellainen järjestelmä olisi sitova, aiemmin jo puhuin tästä, siis siitä, että se olisi pakollinen. Kysymys on myös siitä, että pitäisi laajemmin myöskin levittää tietoa ja äh, tiedottaa asiassa. Me pitäisi ilmoittaa kuluttajille, mistä tässä on kysymys, ja yrittäjille, mistä tässä on kysymys, mitä ovat sen edut, mitä he voivat saavuttaa, mitä on, mitä on löydettävissä kauppakamareista, kuka on välittäjä, äh, sovittelija. Tämä on hyvin tärkeä asia, kommunikaatio. Ja sitten vielä lopuksi kuluttajajärjestöjen edustaja, henkilö, joka edusti telekommunikaatiolle, että kertoo siitä, että me olemme Italiassa saaneet tästä tulla mielenkiintoista kokemusta, ja uskon, että näin on myös Euroopassa. Me kuulimme niihin, jotka ensimmäisenä ottivat käyttöön <clears throat> tällä alueella sovittelun menettelyt. Sitä voitaisiin varmaan kehittää edelleenkin. Uh, Ennen kuin kuulemme ministerin puheenvuoron, niin Evelyn, halusitko sanoa jotain? Um, well, <laughs> moderator, I would like to thank all the Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita siitä, että toivat omat kokemuksensa esille. Eri jäsenvaltioiden välillä on vielä suuria eroja. On mielenkiintoista tietää, miten eri järjestelmät toimivat – olen sitä mieltä, että näitä, näistä eri järjestelmistä on olemassa jo tietoa. Euroopan unionin toiminnot ovat tutkineet ö, olemassa olevien järjestelmien hyötyjä ja haittoja. Ja näitä kokemuksia voidaan käyttää hyväksemme. Joustavuus on tärkeä piirre ja on myös toistuvia piirteitä, jotka nousevat usein esille. Se, että ei ole tarpeeksi tietoisuutta näistä vaihtoehtoisista riidanratkaisuista, niin viittaa siihen, että näitä tulisi tiedottaa paremmin. Lisäksi tämä ruotsalainen järjestelmä, jossa nimetään nämä rikkojat, niin toimii, näyttää toimivan myös hyvin. Odotan innolla, mitä seuraava sessio meille tuo. Jackie Minor on puheenjohtajana seuraavassa osiossa, joten hän voi silloin sanoa ihan mitä hän haluaa, joten annan loppupuheenvuoron tässä yhteydessä ministeri Saltan Servalille. Veli, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos myös siitä, että sain kuunnella – näitä hyvin äh, mielenkiintoisia tietoja hyvin erilaisista vaihtoehtoista ratkaisujärjestelmistä. Hyvin tärkeää on luoda suotuisat puiteedellytykset. Se oli se ensimmäinen kommentti, jonka esitin tästä asiasta. Ennenkin nyt olen kuunnellut näitä kysymyksiä ja kommentteja. Minusta sitä todella tarvitaan. Vakavasti se, että luodaan suotuisat puiteedellytykset ja edistetään vaihtoehtoisten riidan ratkaisujärjestelmien laajempaa käyttöä. Vielä kaksi asiaa, jotka olivat minusta tärkeitä tässä keskustelussa. Yksi niistä oli tietoisuuden lisääminen, tietoisuuden lisääminen näistä ratkaisujärjestelmistä. Monet puhujat valittivat tästä tilanteesta ja meidän pitäisi tehdä enemmän kuin vain toteamalla, sanomalla ihmisille, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Meidän pitäisi saada asiaan järjestelmällisempi lähestymistapa, tietynlainen tieviittojen, minkälaisten viittojen, se on sitten kysymys sinänsä käyttäminen. Sitten laadun varmistaminen näissä menettelyissä. Kun kuuntelin näitä hyvin erilaisia lähestymistapoja, niin kuluttajan kannalta, samoin kuin myöskin kauppian kannalta on tärkeää, että se, jotka tarjoavat näitä palveluita, on se, että sillä palvelulla, tällaisella riidanakaisupalvelulla menettelyllä on tietty laatu Euroopan tasolla, eli vastennetta rahalle. Ja meidän pitäisi, niin, totta kai, siis tällainen vaihtoehdonratkaisumenettelykin maksaa rahaa, ja jos siihen käytetään rahaa, niin haluaisimme sitten saada myöskin hyvää palvelua. Haluaisin vielä lopuksi kiinnittää huomionne yhteen asiaan. Valitettavasti minä istun talousasioiden ministeriössä näin siis kuluttajien puolen, mutta myöskin niiden puolen asiasta, jotka tarjoavat palveluita. Ei, kun tarkastelee asiaa molempien osapuolten kannalta, niin se merkitsee sitä, että vaihtoehtoisen ratkaisun menetelmän pitäisi olla sellainen, että se on hyödyksi kummallekin osapuolelle. Ihmiset usein keskittyvät paljon kuluttajien suojeluun, mikä on ihan hyvä asia, mutta kysyttiin, pyytäisin kuitenkin, että ajattelisitte kumpaakin puolta tässä tilanteessa. Kuten sanoin, hyvä vaihtoehtoinen ratkaisu hyödyttää molempia osapuolia. Ja silloin tärkeää olisi saada tuollakin aikaa suotuisat olosuhteet. Hyvät näistä herrat, mielestäni tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoista antoisa ensimmäisen osion aikana. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat. Nyt pidämme kahvitauon. Ja niin iloinen voidessani sanoa, että John Dalin osastolla, kun on tarkoitus huolehtia myös terveydestä, niin olemme saaneet hedelmiä tänne tarjottavaksi. Yleensä meillä ei tällaista kahvitaukoa olekaan. Tämä on vähän erilainen tapahtuma, joten näin saatte ehkä vähän lisää energiaa aivoillenne toisen osion osalta. Suosien osoitukset vielä kaikille puhille. Kiitos. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Um, and I'm pleased you enjoyed the fruit that the... Olen iloinen siitä, että nautitte mielellänne hedelmiä komission jäsenen tarjoamia. Siellä on muutama hedelmä jäljellä, vaikka napata sitten lähtiessä vielä omenan tai appesinin mukaan. Nyt annan puheenvuoron Jacqueline Mainerille, joka juontaa toisen osion. Hän on kuluttaja-asioiden johtaja Sanko pääosastolta. Olkaa hyvä. And we'll work the clocks. Ja me käytämme sitten näitä kelloja. Okay, uh, thank you very much, Chairman. And uh, again, I'd like to add my thanks. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset minultakin parlamentille tämän kokouksen järjestämisestä ja kaikille teille kiitokset. Me olemme todella ilahtuneita vastaanotosta tänä iltapäivänä ja myöskin kuulemisemme. Me saimme 200 vastausta viime laskemalla ja vastaukset tuntuvat kaksinkertaistuvan joka päivä, eli huomenna on 400 vastausta. Ehkä no, joka tapauksessa niitä on lisää tulossa. Tämän toisen osion tarkoituksena on katsoa, miten etenisimme vaihtoehtoisen ratkaisun osalta. Ensimmäinen osio saatiin juuri päätökseen ja näin saatiin hyvin taustaa tälle keskustelumme. Kuten Evelyn sanoi, Yksi asia, joka tuli esiin puheenvuoroissa, jotka olivat hyvin yksityiskohtaisia ja mielenkiintoisia. Nähtiin, miten monimuotoisia mahdollisuuksia on tapoja, joilla vaihtoehtoiset riidanratkaisut toteutuvat, miten kuluttajat ja yritykset suhtautuvat niihin ja niin edelleen. Ja yksi tärkeä haaste, kun etenemme työnteossa tällä saralla, on se, että huolehdimme – kaikesta hyvästä, mitä meillä on jo, niin että nyt toimivat järjestelmät voivat jatkaa. Eli jos joku asia ei ole hainut, sitä ei tarvitse korjata, vaan jätetään paikoilleen hyvin toimivat järjestelmät tällä hetkellä. Olen samaa mieltä joidenkin puheenvuoron kanssa, jossa sanottiin, että kuitenkin on olemassa joitain perusperiaatteita, peruskriteereitä, joihin kaikkien vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden pitäisi vastata. Pitäisi katsoa, mitkä nämä kriteerit ovat. Ja muutama tärkeä kysymys, useimmat tulivat esiin aikaisemmasta keskustelusta. Esimerkiksi kysymys siitä, voisiko järjestelmä olla vapaaehtoinen vai voisiko se olla pakollinen – ja olisiko vaihtoehto se riidanratkaisun päätös osapuolia sitova vai ei? Miten lisättäisiin tietoisuutta ei ainoastaan kuluttajien joukossa, vaan myöskin vaihtaiskauppiaiden joukossa? Ja mitkä erityisongelmat syntyvät rajat ylittävässä työssä? Totta kai kieliongelma on yksi sellainen, mutta onko muitakin? Sellaisia, jotka liittyvät lähinnä rajat ylittävään työhön, niin onko muita ongelmia? Ja tämä on kysymys, jota esitämme se ei ole käynyt keskustelusta ilmi. Onko erityispiirteitä, jotka liittyvät juuri online-kiistan ratkaisuihin? No, nämä ovat kai niitä kysymyksiä, joihin me toivomme löytävämme joitain vastauksia tulevan puolentoista tunnin aikana. Minulla on täällä erittäin merkittäviä puhujia keskustelussa – Aloitan antamalla puheenvuoron Sandra Kaltietelle. Hän on Euroopan parlamentin jäsen, sisämarkkinavaliokunnan jäsen ja hän on esittelijänä tärkeän lausunnon osalta, josta äänestettiin sisämarkkinoilla Ja tässä vaihtoehtoinen riidaratkaisu oli melko merkittävässä roolissa. Olkaa hyvä. Madam Chairperson. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvon kollegat, hyvät konferenssin osallistujat. Tänään me kävimme läpi valiokunnassamme kolme sisämarkkina-alueen mietintöä. Meillä oli hyvä keskustelu ehdotuksista, joita komissio oli laatinut. Ja kaikki poliittiset ryhmät olivat vaihtoehtoisten riidanratkaisun takana. Se kuuluu top 5 prioriteettilistalle sisämarkkinoiden valiokunnassa. Odotamme, että saamme vaihtoehtoisista ratkaisuista ehdotuksen ja haluaisimme, että se vietäisi läpi mahdollisimman nopeasti. On tiettyjä seikkoja, joita haluaisin alleviivata. Se, että on nopea mahdollisuus vaihtoehtoisen menettelyyn. Sen on hyödyksi niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Miksi yrityksille? Sen takia, että pienet yritykset ovat usein vastaavassa tilanteessa suurelle palvelu- tai tuotteiden tarjoajien kanssa, kuten kuluttajat ovat yritysten kanssa. Siksi olisi hyvä, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu oli mahdollinen myös pienille yrityksille. EUn laajuinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu työskentely tulisi kattaa niin kansalliset kuin rajat ylittävät kiistat. Tähän, tämän puitteisiin tulisi kuulua myös kasvava yhä kasvaa internetkauppa. On selkeää, että vaihtoehtoisen riidanratkaisun saatavuudesta tulisi tiedottaa paremmin. Olen sitä mieltä, että yritysten tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota siihen, että he tiedottavat kuluttajia, mikäli kuuluvat vaihtoehtoiseen riidanratkaisumekanismiin, ja myös silloin, kun he eivät kuulu siihen. Eräs mahdollisuus äh, tähän tiedottamiseen ovat muun muassa verkosta löytyvät tietokannat, josta jokainen kuluttaja voisi tarkastaa, kuuluuko jokin tietty yritys vaihtoehtojen ratkaisun piiriin, mitkä ovat, mikä tämä instanssi on ja mitkä ovat sen säännöt. Odotamme innolla komission ehdotusta vaihtoehtoisista riidanratkaisuista ja haluamme, että se hyväksyttäisiin tässä talossa mahdollisimman pian. Kiitoksia, arvon puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos. Kiitos siitä, että olitte näin tiivis ja katsoitte saman aikaan monia aiheita. Seuraava puhuja on herra Loik Armand, joka julkisasioiden kestävän kehityksen ja kuluttajayhteyksien pääjohtaja. Hän on ollut mukana Medefin työssä, joka on Ranskan teollisuusjärjestö tällaisena sovittelijana. Kysymys siis vaihtoista riidanratkaisusta. Ja hän puhuu ranskalaisista kokemuksista ja ranskalaisten yritysten osallistumisesta vaihtoisiin riidanratkaisumenetelmiin. Kiitos, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tämä kysymys otetaan hyvin vakavasti Medefissä, Ranskan yritysten järjestössä. Haluaisin, että paras tapa vakuuttaa kuluttajat ja toimittajat luottamaan sovittelusta silloin, kun he eivät ole pystyneet löytämään ratkaisua kiistaan, on silloin, kun julkistetaan hyödyt, jotka liittyvät tällaiseen sovitteluun. En toistaa, mitä edellinen paneeli sanoi. Sanoisin muutamalla sanalla nopeus, sovittelun tapa, kaksi kuukautta sen sijaan, että oltaisiin vuosikausia tuomioistuimen edessä, ei kustannuksia, luottamuksellisuus, joka liittyy menettelyyn, jossa suositaan tiedonvaihtoa ja neuvotteluja. Koska paikalla on riippumaton kolmas puoleton kolmas puoli, silloin jokainen osapuoli voi lähestyä äh, asiaa käyttäen samaa teknisen ja laillisen tiedon tasoa. 70-90 prosenttia tapauksista hoidetaan tällä tavoin. Usein on niin, että sovittelumenettely saattaa tarvota, tarjota tasavertaisen ratkaisun, joka hyödyntää kuluttajia saman aikaan, kun oikeudellisten menettelyjen käyttäminen voisi olla epäsuostuisaa kuluttajille. Tämä on erityisen tärkeää toimittajille. Tärkeää on, että sovittelumenettely myöskin mahdollistaa liikesuhteiden suojelemisen. Ja kysymys on viime kädessä myöskin vapaasta valinnasta. Soittelumenettely mahdollistaa sen, että kuluttaja voi minä tahansa vetää valituksen pois ja siirtää asiankäsittelyn tuomioistuimen eteen, jos he katsovat sen paremmaksi. Sovittelu ei korvaa käsittelyä oikeudessa, mutta se tekee siitä ei välttämättömän. Miksi me työskentelemme vaihtoehtoisen rinnatkaisen parissa Medefissä Ranskassa siksi, että meistä yrittäjät ja kuluttajat ovat tilanteessa, jossa heidän intressinsä välähtyvät toisiaan. Me pyrimme Medefissä lisäämään luottamusta yrityksiin, mikä on avain elementti kilpailukyvylle. Mitä me teemme Medefissä, jotta voidaan lisätä vaihtoehtoisen rinnatkaisun käyttöä? Mikä on tie eteenpäin? Me keskitymme kolmenlaiseen aloitte- kolmenlaisiin aloitteisiin. Ensinnäkin pyrimme parantamaan tietoita kuluttajat ja toimittajat saavat järjestä, olemassa olevasta ratkaisujärjestelmästä. Haluamme tarjota kuluttajille takuita sovittelun laadusta ja kolmanneksi haluamme laajentaa maantieteellisiä ja sektorikohtaisia tarjouksia sovittelun osalta. Tässä muutama esimerkki siitä, mitä me teemme, ollakseni konkreettinen. Me katsomme, että on tärkeää antaa parempaa tietoa. Meistä kaikki asianosaiset ovat tärkeitä. Mitä tulee tiedonantajiin, osallistujiin, olemme antaneet käytännöllisen ohjeen siitä, miten osallistutaan sovitteluun ja siitä, miten se toimii, jotta voimme edistää tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa kiistojen sovittelua. Olemme myöskin luoneet foorumin, joka kokoaa sovittelijat, jotta he voivat vaihtaa ajatuksia parhaista käytänteistä ja osaltaan parantaa olemassa olevaa mekanismia. Me olemme myöskin, Medif on myöskin käynyt internetportaalin, joka pyrkii edistämään kehitystä ja antaa myöskin tietoa näistä menettelyistä. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että hallituksen ja virkamie, viran, viranomaisten täytyy myös kantaa asiassa oma roolinsa kansallisella ja EU-tasolla. Ranskassa yksimielisesti hyväksyttiin 67 mielipide, lausunto, joka koskee sovittelua ja vaihtoehtoista liitojen. Ja lokakuussa 2010 luotiin sovittelu lautakunta, joka työ alkoi, alkaa vuonna 2011 nämä kuluttajakeskukset, niillä on keskeinen rooli, mitä tulee tiedottamiseen kuluttajille. Ja lopuksi olisi välttämätöntä antaa enemmän julkisuutta sovittelumenettelyjen mekanismista. Vastuu on tässä Euroopan komissiollakin, jotta Euroopan kuluttajat voivat saada kaiken hyödyllisen tiedon tästä asiasta. Lisätakuut kuluttajille, jotta voidaan kehittää kuluttajien luottamusta, olemme pyrkineet julkistamaan tehokkaan ja puolueettoman sovittamisen, sovittelun periaatteita, joka perustuu kansallisen kuluttajalautakunnan hyväksymään suositukseen. Mitä tulee tähän puolueettomuuteen, mikä on hyvin tärkeää, olemme sitä mieltä, että ei pidä sekoittaa riippumattomuutta ja puolueettomuutta toisiinsa. Puolueettomuus merkitsee riippumattomuutta mielipiteistä, Toisin sanoen sovittelijan täytyy raportoida välittömästi johtajalle. Hänellä pitää olla oma budjettinsa, joka mahdollistaa selvittämisen. Saattaa olla, että äh, hän äh, joutuu raportoimaan siitä, että mahdollisesti jotain eturistiriitoja. Nämä ohjeet julkaistiin syyskuussa 2010, ne julkaisi MEDEF jotta voidaan laajentaa tarjontaa, haluaisin vain pikaisesti todeta, että on lukuisia sektoreita ja teollisuusaloja Ranskassa, jotka jo on katettu, joilla on tarjolla näitä esimerkiksi pankit, postipalvelut, rahoituslaitokset, energia, markkinat, ja aivan äskettäin olemme kehittäneet sovittelumenettelyn, olemme kehittelemässä sovittelujärjestelmiä rakennusalalla, vesipalveluissa, energiapalveluissa, Meillä on jo sovittelijoita ja myöskin fransiiseissa. Olemme pyrkineet täydentämään tätä järjestelmää alueellisilla maantieteellisillä verkostoilla, jotta voisimme kattaa tilanteen, jossa pienet yritykset, ennen kaikkea yritykset eri alueilla maaseudulla, joilla ei ole olemassa mitään omaa erityistä sovittelujärjestelmäänsä. Um, I think the last... Kiitos oikein paljon. Tuo viimeinen kommenttini oli, kommenttini oli hyvin mielenkiintoinen. Siis miten pyritään kiinnittämään kuluttajien ja vettäismyyjien huomiovaihtoehtoisiin vaihtoehtoisiin ratkaisumenettelyihin? Mutta melko uusi ajatus on tämä – että on järjestelmä, joka on alueellinen, jonka piiriin tulee kaikki erityisesti pienet yritykset, jotka eivät ole sektorikohtaisen järjestelmän kohteena. Kun katsotaan nykyjärjestelmiä, niin voidaan nähdä, että on suuri ero niiden alojen välillä. Yleensä on kyse suurista teollisuusaloista, energia, televiestintä, kuljetusala, joilla on useita suuryrityksiä ja ne ovat melko tarkkaan säädeltyjä aloja. Sitten siirrytään enemmän vähittäiskaupan puolelle. Silloin on paljon enemmän pk-yrityksiä, paljon vähemmän säätelyä. Joten vaihtoehtoinen rinnanratkaisu on usein läsnä ensimmäisellä alalla, mutta ei niinkään tuolla toisella. Ja tämä on varmasti seikka, johon meidän tulisi kiinnittää huomiota. Seuraavana myös Euroopan parlamentin jäsen, oikeusasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja, edustaja Rafael Baltasare. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Näiden, näillä järjestelmillä voi olla hyvin positiivinen tulos siihen, että oikeuteen ei päädy niinkään monia tapauksia. Omassa maassani oikeuteen päätyy vähemmän tapauksia. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tietoisia näistä järjestelmistä, ja se on tärkeä asia kuluttajien kannalta. Heidän tulee tietää, että heillä voisi olla ratkaisu kiista kysymyksen ilman, että he menevät oikeuteen ja joutuisivat maksumieheksi oikeudenkäyntikuluista. Siksi vaihtoehtoinen ratkaisu on hyödyksi kuluttajille ja jälleenmyyjille. Siksi on hyvä asia, että tätä asiaa viedään eteenpäin. On olemassa eurooppalaisten kuluttajien verkosto, joka voisi toimia hyvänä alustana sille, että tuodaan esille parhaita käytäntöjä, sillä voisi olla tietokanta, ja se voisi kertoa niistä kanavista, joita kautta pääsee vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Se poistaisi näkymättömiä muuria, jotka toimivat esteenä vaihtoehtoiselle riidanratkaisulle. Olisi tärkeää, että vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä olisi kattava ja tehokas. On lisäksi oltava kattavat oikeudelliset järjestelmät, sillä on tärkeää, että on olemassa järjestelmä, johon on helppo päästä ja joka on yksinkertainen. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät joudu kuluttamaan liikaa aikaa ja rahaa Joo, tai he joutuisivat käyttämään, mikäli he menisivät tavanomaisen oikeusistumen eteen. On ottamassa sopivat asianmukaiset koulutuspuitteet ja on oltava oikeat ihmiset toimimassa tämän parissa. Ja tätä palvelua tulee tarkkailla ja tämän järjestelmän laatu tulee myös tarkkailla. On tärkeää, että osapuolia rohkaistaan sopimukseen näistä vaihtoehtoisista ratkaisusta, Jotta tähän päästään, on järkevää olettaa, että kiista menisi ensin vaihtoehtoisen ratkaisu, mutta ei hyödytä sitä vaihtoehtoa, että se menisi sitten oikeus istuimen eteen, tuomioistuimen eteen, olisi varmistettava, että siirtymä vaihtoehtoista riidanratkaisusta mahdolliseen tuomioistuimeen olisi mahdollisimman sujuva. Joissain osa, jossain valtiossa Euroopan unionissa on siirretty jotta kolmansien osapuolia koskevat tapaukset, jotka ovat alihankkijoita ja sitä puolen osallisia tässä kiistassa, niin eivät joutuisi turhan kärsimään. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu voi olla äärimmäisen tehokas ja se voi johtaa ö, asianmukaiseen korvaustoimenpiteisiin, mikäli se toimii yhteisymmärryksessä siten, että molemmat osapuolet luottavat tähän järjestelmään, mikäli kiistatilanne syntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvoinen komitea voi olla hyvä keino ratkaista sarja kiistoja. Se voi myös tarkoittaa sitä, että kuluttajat saavuttaisivat paremman suojan ja edustuksellisuuden kuluttajajärjestöjen läpi, antaa heille paremman alustan toimia ja he saavat varmuuden siitä, että heidän on vaikeampi hävitä kiistoja, mikäli he toimisivat, kun mikäli he toimisivat yksin suuryritystä vastaan. Nämä säännökset ovat, ja säännöt ovat tärkeitä, mikäli haluamme, että internetkauppa voi toimia asianmukaisesti. internetkauppa edustaa ainoastaan 7 prosenttia kokonaiskaupasta, mutta mikäli haluamme, että se kasvaa, kuluttajan on kyettävä luottamaan siihen, että he pääsevät asianmukaisen vaihtoehtoisen riidan ratkaisuun, mikäli kiistoja ilmenee siten, että tämä ö, toimenpide on ei ole liian kallista tai liikaa aikaa vievä. Tämä olisi saatettava sopimusten piiriin ja olisi toivottavaa, että tämä parantaisi tilannetta kaiken kaikkiaan. Lisäksi on pohdittava sitä vaihtoehtoa, että kuluttaja ei ole ollut fyysisesti yhteydessä yritykseen, mikäli kauppa on käyty, käyty internetissä. Lisäksi on varmistettava, että tämä järjestelmä saada valtavirastettua siten, että kuluttajat saavat varmuuden siitä, että heidän tapauksensa käsitellään, mikäli kaupaa käydään rajojen yli. Tämän on oltava universaalisti täytäntöön pantava ja katettava sopimukset EU-tasolla. Kiitos. Thank you very much. Um, again, you said many interesting things. I just want to pick up. Kiitos oikein paljon. Paljon mielenkiintoisia seikkoja. Puuttuisin muutamaan suhdevaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien ja tuomioistuin käsittelyiden välillä. Totta kai tässä on linkki, joihin muut ovat jo viitanneet vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja ryhmäkanteen välillä, mutta mikä on vaikutus vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn kun ajatellaan vaikka vanhentumiskysymyksiä. Eli pysähtyykö kello silloin, kun aloitetaan oikeuskäsittely? Ja toinen kysymys, eurooppalaisten kuluttajakeskusten rooli. Tämä on hyvä siirtymä, koska Peter Fogg Knudsen on seuraava puhuja. Hän on tanskalaisen kuluttajakeskuksen viraston edustaja. Ne ovat komission ja jäsenvaltioiden yhdessä rahoittamia ja ne neuvovat kuluttajia rajat ylittävässä toiminnassa. Siis neuvovat kuluttajia etukäteen ja auttavat myöskin, jos jokin menee vikaan. Tämmöinen tähän kertoo kokemuksestaan erityisesti ajatellen rajat ylittäviä riidaratkaisuja. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Tulen eurooppalaisesta kuluttajakeskuksesta ja minua tietenkin kiinnostaa tämä kysymys vaihtoehtoisen ratkaisun kehittely. Meidän verkostollamme on paljon kokemusta rajat ylittävistä valituksista. Vuonna 2010 saimme noin 32 000 valitusta kuluttajilta, jotka koskivat rajat ylittäviä kysymyksiä, 60 prosenttisesti sähköisen kaupankäynnin kysymyksiä. Usein käsiteltiin näitä kysymyksiä omassa keskuksessa, mutta usein kuluttajan kotimaassa kauppiaan keskukselta pyydettiin apua tämän riidan ratkaisuun, ja näistä tapauksista noin puolet liittyivät sähköiseen kaupankäyntiin. Suurin osa valituksista liittyvät ihan perusongelmiin, noin 30 prosenttia tapauksista liittyy ongelmiin tuotteessa, tuote ei vastaa sitä, mitä on sanottu, tai että tuote on virheellinen. 30 prosenttia liittyi toimitukseen. Usein oli kyse siitä, että tuotetta ei toimitettu. Se maksettiin luottokortilla tai pankkisiirrolla ja sitten ei saatu tuotetta kuitenkaan. Yksinkertainen ongelma, jonka pitäisi olla helposti ratkaistavissa, mutta tämä kuitenkin aiheuttaa paljon ongelmia monille kuluttajille. Vielä pahempaa on se, että ostetaan vaikka konserttilippu, konserttiin, joka on toisessa maassa, maksetaan ja myöhemmin sitten ostaa vielä lentolipun ja varaa hotellin. Ja sitten ei saakaan koskaan itse konserttilippua, joten sen lisäksi, että ei saanut konserttilippua, josta oli maksettu, syntyi lisäkustannuksia, joita ei ehkä saada palautettua. Onneksi me voimme kuluttajakeskuksissa vastata moniin näihin valituksiin. Noin puolet tapauksista saada ratkaistua. Ah, ja se on melko hyvä luku, kun meillä ei ole varsinaista valtaa pakottaa. Ja jos ongelmaan ei saada ratkaisua, tämä johtuu usein siitä, että yritys ei ole valmis sovintoon. Jos ajatellaan tätä toista puoliskoa näistä valituksista, niin kuluttajat jäävät kyllä yksin, kun puhutaan rajat ylittävistä valituksista. Tiedän, että komissio puhuu siitä, että täytetään nyt aukkoja vaihtoehtoisen riidanratkaisun osalta. Sanotaan, että aukot ovat nämä pienet alueet, joilla vaihtoehtoista riidanratkaisua ei vielä ole, mutta rajat ylittävyydessä aukot kattavat noin 95 prosenttia alasta, eli ainoastaan noin 5 prosentissa valitustapauksia Euroopan kuluttajakeskusverkostossa voidaan antaa tukea tällaisten vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyiden kautta. Eli aukot ovat vielä melko suuria. Jos ajatellaan, mistä suurin osa valituksista tulevat Saksas, Saksassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivista yrityksistä, ja vain 40 tapausta on saatu vaihtoehtoisen riidanratkaisuun 2007 2008 vuosina. 40 tapausta, ei 40 prosenttia, 40 tapausta kahdessa vuodessa tässäkin on suuri aukko. Kuluttajat ovat usein sitä mieltä, että kukaan ei voi hoitaa heidän tapauksia ja sitten kerrotaan ystäville ja perheille näistä ongelmista ja siksi useat eivät lähde rajat ylittävään kauppaan. Jos sähköinen kaupankäynti toteuttaa sisämarkkinat kuluttajille todella, niin tämä on kohta, josta meidän pitäisi aloittaa rajat ylittävässä vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Kun nämä asiat hoidetaan sähköisesti, niin myöskin riidanratkaisu pitäisi hoitaa sähköisesti. Monet kysymykset pitää ottaa huomioon esimerkiksi, millä kielellä voidaan esittää valitus. Monia eri malleja on nyt valittavana tällä hetkellä. Tiedämme, että tutkimusta tehdään siitä, että voitaisiin ottaa yksi yhteinen vaihtoehtoinen riidan ratkaisu menettely käyttöön tietyn tyyppisissä tapauksissa. Ja on ajateltu, että tarvittaisiin online-palvelulle tällainen maailmanlaajuinen online-palvelu, vaihtoehtoinen riidan ratkaisu. Joten jotain tapahtuu tällä alalla, mutta jos meillä olisi tällainen sähköinen vaihtoehtoinen riidan ratkaisu rajat ylittäviin tapauksiin, niin – silloin pitäisi antaa mahdollisuus kuluttajille luottaa siihen, että tämä asia voidaan ratkaista. Me voisimme kertoa 50-60 prosentille kuluttajista, jotka eivät sähköisesti vielä ole mitään ostaneet. Voisimme kertoa siitä, mitä tehdään ongelmien yhteydessä, että on olemassa jonkinlainen instanssi, jonka puolen kääntyä, jos ongelmia syntyy sähköisessä kaupankäynnissä. Monet kuluttajat voisivat ei ainoastaan tyytyä siihen, mitä kauppias tarjoaa hyvästä tahdosta, vaan kuluttajat saisivat sen, mihin kuluttajilla on oikeus kaikkien EU-sääntöjen mukaan tällä saralla. Tästä syystä vaihtoehtoinen riidanratkaisu rajat ylittävässä sähköisessä kaupassa tarkoittaisi paljon yleisessä kuluttajasuojassa. Näin voitaisiin luottaa enemmän sähköisen kauppaan rajat ylittävässä kaupassa, paljon enemmän kuin tänä päivänä ilman, että huolehditaan sääntöjen noudattamisesta, niin pelkät säännöt eivät ole paljonkaan arvoisia. Lopuksi sanoisin, että on huolehdittava siitä, että kauppiaiden on välttämätöntä osallistua järjestelmään, niin että voidaan käsitellä ainakin valitusta riippumatta siitä, haluaako kauppias olla tässä järjestelmässä tai ei. Jos tämä on kauppiaille vapaaehtoinen järjestelmä, tämä ei ratkaise mitään. Minä olen ollut e- tässä eurooppalaisessa verkostossa, enkä ole kuullut, että yritykset vapaaehtoisesti tähän lähtevät mukaan. Jos olisi vapaaehtoinen, se ei olisi järjestelmä. Jos yhden asian vain sanoin, haluaisin sanoa, että kauppiaan osallistuminen rajat ylittävään vaihtoehtoiseen riidan ratkaisuun on saatava pakolliseksi, jos todella haluaa vaikutuksen kuluttajien hyödyksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Varmasti ihmiset muistavat alustuksestanne enemmän kuin yhden asian. Tämä oli todella mielenkiintoinen puheenvuoro. Minulla on tässä onneksi puhuja, jolla on paljon kerrottavaa enemmän kuin viidessä minuutissa esitettävää, niin siirrymme nopeasti. Seuraan Euroopan parlamentin jäsenen Jürgen Kreutzmann on Euroopan parlamentin jäsen sisämarkkinavaliokunnasta ja hän oli varjoesittelijä – Guerrero de mietinnössä sisämarkkinoista. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä tilaisuus osoittaa sen, että me olemme voineet saada hyviä tietoja monista esityksistä. Minun aloitteestani imkovaliokunta on tehnyt selvityksen rajoittavista vaihtoehtoista riidanratkaisujärjestelyistä – ja odotan mielenkiinnolla, nämä tulokset tulemaan se, mun selvitys on tehty. Odotan, että tämä selvitys, samoin kuin komission aloite tästä aiheesta, että nämä voidaan saada aikaiseksi hyvässä muodossa ja niin, että myöskin kuluttajat voivat hyötyä näistä selvityksistä. Haluaisin aluksi tarttua muutamaan ajatukseen, jotka ovat nousseet esille tänään, koska aihehan on sellainen, että kysymys on se, miten tätä voidaan kehittää edelleen. Yksi kriittinen kysymys on kaikissa kysymyksissä esityksessä ollut se, että näitä sovittelupaikkoja ei tunneta kovinkaan hyvin. Tekisin ehdotuksen siitä, että tietysti voitaisiin myöskin sopimukset tehdäänkö nyt kirjallisesti tai, tai internetissä, että niissä so, sopimuksissa olisi viittaus tällaisiin sovittelutahoihin ja että on olemassa rajat ylittäviä sovittelutahoja, että niissä voidaan käyttää omaa kieltä ja että saatavissa olisi myöskin puhelinnumero-osoite, internetosoite, jolloin kuluttajat tietäisivät, että tällainen taho on olemassa, jonka puoleen voi kääntyä silloin, jos on kiistatapaus, se voi käyttää omaa kieltään. Silloin voidaan olla myöskin verkostoja niin, että voidaan asia tarvittaessa siirtää maasta toiseen, jos esimerkiksi Saksasta Italiaan tai jonnekin muualle, riippuen siitä, missä tämä kanne halutaan nostaa. Mutta Mielenkiintoista on se, että Euroopassa on jo monia tällaisia sovittelutahoja, jotka toimivat erinomaisesti. Ja odotan mielenkiinnolla sitä, mitä komissio tulee tekemään. Tullaanko näitä hyödyntämään? Tullaanko sanomaan, että pyritään hyödyntämään parhaita, parhaita käytänteitä ja kehittämään asiaa edelleen? Vai pyritäänkö kulkemaan uusia teitä? Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on nopeus. Sovittelun missä ei ole mitään järkeä, jos tuloksia pitää odottaa kaksi ja puoli vuotta silloin kuluttaja ei luota tähän ratkaisuun. Sitten meidän täytyy myöskin saada riippumattomuus varmistettua. Tämä on hyvin tärkeää, sillä tässä, tähän täytyy myös viitata silloin, kun on kysymys sopimuksesta. Kuluttajan täytyy voida luottaa siihen tahoon, joka puoleen kääntyy, jotta hän tietää, että häntä myöskin kuullaan ja että hänen asiansa käsitellään vakavasti. Tarvitaanko pakollista sovin veto-oikeusmenettelyä. Italiassahan tällainen on olemassa. Komission jäsen ilmeisesti miettii samaa mahdollisuutta. Sehän saattaa olla hyvä ratkaisu. Kuluttajalle kuitenkaan ei saa syntyä tällaista menettelystä mitään kustannuksia, mikä on tärkeä vaatimus, koska silloin tällaista menettelyä käytetään, koska tiedetään, että jos nostaan kanne ja hävitään tapaus, niin siitä syntyy huomattavia kustannuksia. Minähän nyt tässä yritän saada aikaan tilanteen, jossa kuluttajan aluksi kääntyy nimenomaan tällaisen sovintomenettelyn toteuttajan puolen. Tarvitaan myöskin rajat ylittäviä toimintoja ja <clears throat> niin. Tässä olisi muutamia ajatuksia, jotka ovat minulle mieleni nousseet tämän keskustelun aikana tänään. Tässähän meidän pitäisi pyrkiä tässä keskustelussa osoittamaan uusia suuntia nimenomaan sen, siinä mielessä, miten tätä voitaisiin käyttää tehokkaammin. Myöskin äh, tuotteiden valmistajien etujen vuoksi. Tätähän unkarilainen ministerikin täällä mm, mainitsi. Haluamme mukaan pienet ja kesuit yritykset, jotka sitten voivat myöskin tarjota palveluja ja tavaroita rajat ylittävästi. Ja jos he tietävät, yritykset tietävät, mitä mikä heitä odottaa, jos he toimittavat puutteellisia tuotteita tai palveluita, he ovat valmiimpia osallistumaan tähän toimintaan sen sijaan, että lähtisivät seikkailemaan. Joten minusta vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ovat hyvä tapa saada aikaan luottamusta kuluttajien parissa. Tätä tietä pitäisi kulkea, ajattelen kaikkia niitä esityksiä, joita nyt on jo tehty, koska vain jos on kattavaa hyväksyntää, jos ihmiset tietävät, kenen puoleen kääntyä, jos he tietävät, että heillä on mahdollisuuksia että asiansa vietyä eteenpäin, jos siellä on henkilö, joka myös ottaa vakavasti heidän asiansa, silloin he ovat valmiita käyttämään tätä välinettä. Kiitos. Yes. Um, first of all... Kiitos, kyllä. Todella tuen tuota kantaa, että luottamuskysymys on tärkeä. Siis se tunne, että jos tässä tulee joku ongelma eteen, niin se voidaan oikaista. Se on hyvin tärkeää ihmisille, jotka harkitsevat rajat ylittävää kaupankäyntiä, erityisesti sähköisessä kaupankäynnissä. Kuluttajan tulostaulukosta nähtiin, että rajat ylittävä sähköinen kauppa ei oikein kasva, vaikka maan sisäinen kasvaa melko nopeasti. Tuo on se huono uutinen. Ja hyvä uutinen on se, että kun ihmiset ovat ostaneet rajat ylittävästi ja se toimii, he lähtevät ostamaan yhä uudestaan. Eli kyse on siitä, että saadaan kiinnostusta aikaiseksi ja tärkeää on se, että tukea löytyy, jos ongelmia syntyy. Sen tunteen synnyttäminen on hyvin tärkeää. Lisäksi meidän on sanottava, että vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen tarjoaminen ei ole lopulta tarkoituksena ei ole lopulta, että useammat käyttävät tätä vaihtoehtoa, vaan riidan ratkaisun pitää olla yksinkertaista, nopeaa ja edullista. Näin pyrimme parantamaan tätä tarjosta alun perin siis. Joten varmasti vaihtoehtoisen ratkaisun menettelyn olemassaolo parantaa jo palvelua – yrityksessä, joten yritys on paremmin tietoinen siitä, minkälaisia valituksia kuluttajilla on, minkälaisia ongelmia heidän tuotteissaan joskus on ja heidän palveluissaan. Eli varmasti tämä parantaa näin koko tätä tuotantoketjua. Me kyselyistämme uskomme, että 0,4 prosenttia Euroopan BKTstä – on näin menetetty. Kuluttajat ovat menettäneet näin varoja, sitä ei korvata. Eli yritykset, jotka tarjoavat palveluita, eivät ole niin kilpailukykyisiä, koska huonoa palvelua tarjoavat eivät kärsi siitä, että yritykset tarjoavat huonoa palvelua, joten tästä on haittaa yrityksille ja kuluttajille. Seuraavaksi annan puheenvuoron seuraavalle puheelle Peter Morkensille. Hän johtaa ja varoitin, että en osaa sanoa tätä Hesillen komissi sanaa. Se on Alankomaiden vastaavuus vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Teillä on PowerPoint-esitys myös. Olkaa hyvä. comes. Here it comes. Yeah. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? I was, I was going to just add that my friend and colleague Mrs. Rita, Ria Uman-Royton is here. Kollega Ria Uman-Royton on täällä. Hän on tässä työssä myös mukana. Erittäin mukava, että olette tässä. Ehkä voitte lausua tämän nimen oikein. But yes, but yes. sille komissi. Ameroitten nimeni myös aina lausutaan väärin. Ja sille komississa on sama ongelma, mutta hyvin se toimii Alankomaissa silti. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. Ehm, Kiitos paljon, arvon puheenjohtaja. Puhun hollantia. Haluaisin kertoa teille meidän organisaatiosta ja kertoa, kuinka tämä meidän sateenvarjo organisaatio toimii ja miten nämä kulutusvalituslautakunnat toimivat. Kerro myös elektronisesta valitustoimenpiteestä. Tässä on tämä meidän järjestelmä, meidän organisaatio. DG Synkomensi on sateenvarjojärjestöjäsen alla toimii 50 kuluttajavalituslautakuntaa, jotka perustuvat kolmelle pilarille. Kuluttajajärjestöt, se on ensimmäinen pilari. He haluavat yksinkertaisen, helpon ja sujuvan järjestelmän. Lisäksi on hallitus, joka haluaa, että valitus toimenpide on yksinkertainen sitten on kauppa ja teollisuus, joka haluaa myöskin sujuvan järjestön. Tämä on itseään säätelevä järjestelmä, se ei ole pakollinen. Se ei ole myöskään teollisuuden aloille pakollinen. Kaikki osallistuvat tähän omasta vapaasta tahdostaan. Vaihtoehtoinen ridaratkaisujärjestelmä on kasvussa. Vuodesta 2005-2010 Tämä komiteoiden määrä on kasvanut aina 50. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden laatu on tunnustettu ja halu tämän järjestelmän kasvattamiselle on olemassa. Meillä on siis tällä hetkellä 50 erillistä välimieskomiteaa. Olen listannut ne tähän kirjoitus on hyvin pienikokoista, mutta voitte, jos näitä lukea, niin huomata, että se kattaa lähestulkoon kaikki vähittäiskaupan alat. Se kattaa viestinnän. Tässä on kuusi viestinnän alaa. Nyt voi kattaa myös rakennusalan, e-kaupan. Tässä on noin kahdeksan eri komitea, jotka kattavat rakennusalan, logistiikan, tässä on myös ilmailualan komitea, joka on perustettu puolitoista vuotta sitten suunnilleen. Ja ilmailualan kuluttajat voivat vedä, jättää hyväkseen tämän komitean palveluita tässä on myös vapaa-ajan palveluita tarjoavat alat, matku, matkailuala muun muassa. Lisäksi on olemassa hyvinvointipalvelut, sairaalat, yhteisöpalvelut, päivähoito. Tässä kuvan, miten järjestelmämme on rakennettu. Meillä on kolme riippumatonta jäsentä. Komitea on täysin riippumaton ja puolueeton kuluttaja voi tehdä valituksen lautakunnalle tai voi mennä oikeuteen. Mikäli kuluttaja valittaa lautakunnalle, niin silloin sopimuksen toinen osapuoli on velvoitettu osallistumaan tähän toimenpiteeseen. Alankomaiden oikeusministeri on myöntänyt näiden olemassaolon ja se myös noudattaa 98 vuoden EU-ohjeistusta. Meidän järjestelmämme on täysin elektroninen. Tämä tarkoittaa sitä, että valitus jätetään elektronisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja pystyy seuraamaan tämän käsittelyä koko prosessin ajan internetistä. Se, missä vaiheessa käsittelyä se on meneillään, on olemassa lista eri osallistujista, valituksista, päätöksistä, ja ne ovat jaoteltu oman teollisuuden alan alle. Joten se, mitä näistä valituksista on saatu aikaiseksi, niin on esillä verkossa. Lisäksi esillä on osallistuvat yritykset ja tarvoitteena on parantaa kaiken teollisuuden toimintaa. Tässä on hieman lukuja. Me saamme yli 10 000 valitusta vuodessa. Nettisivulla vierailee 2500 000 kävijää. Kesto näillä tapauksilla on 3-4,5 kuukautta siten, että lopullinen raportti saadaan hallitus, valtio maksaa infrastruktuureista tietyn summan. Yritys maksaa käsittelykulut. Mitä pienempi tapaus, sen pienempi, pienemmät kulut. Ja kuluttaja maksaa 25 viivasta 25 euroa se, että joutuisi vastaamaan oikeudenkäyntikuluista, kuten tuomioistuimessa joutuisi, niin siitä ei ole mitään riskiä. Tämä on siis kattojärjestö. Tämä on helposti lähestyttävissä kuluttajan ja yrityksen kannalta. Se on tehokas ja se on edullinen. En usko, että parempaa järjestelmää voi ollakaan. Tämä on paras käytäntö, jota kuluttajat ja valtio tukee. Kiitos. Very, very interesting indeed. Kiitos, oikein mielenkiintoista. En ole varma, voidaanko tätä järjestelmää toistaa kaikkialla EUssa, mutta hyvä esimerkki hyvästä käytännöstä se on. Näin pääsemme viimeisen puhujan tässä kokousosiossa ennen kuin lähdemme keskusteluun. Herra Pegadon Liis johtaa kuluttajaa ryhmää Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Toisessa toisessa EUn toimielimessä siis komitea hyväksyi lausunnon sisämarkkinasäädöksestä tänään aamulla ja siinäkin viitataan vaihtoehtoisen riidan ratkaisuun, joten hän puhuu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kannalta. Oui, merci bien, madame. Euh, les cinq minutes que nous sont accordées ne me permettent presque pas de saluer. Kiitos paljon. Viisi minuuttia ei oikeastaan riitä kuin tervehtimiseen. Mutta onneksi tässä paneelissa on nostettu jo monet aiheet esille. Haluaisin vastata herra Malcolm Arberin kysymykseen. Talousosalikomitea ei olla, mielipidettä ei olla kysytty, joten minä esitän henkilökohtaisen kantani. Ymmärtääkseni eilen vai oliko se tänään äänestettiin sisä markkinasäännöksestä, jossa käsiteltiin myös vaihtoehtoisten riidan ratkaisusta – ja komissio ehdottaa lainsäädäntöä tämän asian tiimoilta, joka toivon mukaan hyväksytään mahdollisimman pian. Olen myös samaa mieltä. Tämän, minun tuli mainita tämä vasta meidän, minun puheenvuoron lopussa, mutta nostin sen esille jo nyt. Mielestäni tulisi harkita näitä molempia käsittelyitä yhtä aikaa, kuulemisen yhtä aikaa. Tämä komission vihreä kirja vuodelta 2002 ja Eurooppa-neuvoston suositukset ovat myös tärkeitä. Lisäksi tulisi ottaa huomioon muun muassa Philips vastaan kreikkatapauksen anti. Se, mitä tarvitaan, Rova Federspiel mainitsi sen, tarvitaan kolme muskettisoturia, yksi kanta ja kolme raportööriä sisämarkkinasäädöksestä. Tätä kysymyks- tässä kysymyksessä ei kateta sitä, onko välimieskäsittely kaiken kattava, kuten esimerkiksi vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Tässä tulisi ratkaista kiistoja eikä tehdä oikeutta. Tämä kuuluu tuomioistuimille vaihtoehtojen riidanratkaisu on erinomainen keino ratkaista kiistoja, muun muassa kuluttajakiistoja. Se sijaan, että puhuttaisiin vaihtoehtoisista keinoista, pitäisi puhua asianmukaisista kiistan ratkaisukeinoista. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei toimi tuomioistuimien tilalla. Ne voivat olla hyvä lisä hyvä apu tuomioistuimille. Syyt tähän on sanottu. Yksinkertaisuus, joustavuus, luotettavuus, edullisuus ja luottamuksellisuus. Haluan alleviivata luottamuksellisuutta. Olen luottamuksellisuuden kannalla ja mielestäni on tärkeää, että kyseessä olisi oikea vaihtoehtoinen keino, jotta riita saataisiin ratkaisuttua. Sen tulisi olla muuttamien ehtojen alaisena. Sen pitäisi olla ehdoton pakollinen os, osallistumisen tulisi olla pakollinen, koulutuksen tulisi olla asianmukaista, sen tulisi olla sitava, päätöksen tulisi olla sitova, valituksen tulisi olla mahdollinen ja kaiken tulisi toteutua tietyissä aika tietyn aikamäärän mukaisesti. On sanottu, että jäsen, että osapuolten on asiallista valita, mikä on sopivin instanssi. Onko olemassa tarvita sille, että asia käsitellään EU-tasolla? Mielestäni kyllä, mutta, niin sanon nyt tämän mutan ensin, on tärkeää, että tämä toimii sitovasti ja tukevasti siten, että se tukee muita toimenpiteitä. Miksi? Siksi, että voidaan luoda uskottavuuden ja luottamuksen rengas, jotta voidaan vakuuttaa, että olemassa olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisut noudattavat sääntöjä, mitkä nämä säännöt ovat, heidän tulee olla itsenäisiä, riippumattomia. Minulla on hieman ongelmia näiden määrittelyjen kanssa. Sen tulee olla tehokas, toimia lain mukaan, toimia vapaasti ja edustuksellisesti. Nämä kaikki seikat ovat jo mainittu 98 ja 2001 suositusten mukana, joten riitä, että nämä otetaan ja muutetaan direktiiviksi. Se on minun ehdotus. Ehdotan, että asiasta tehdään direktiivi. Mitä tämä sisältäisi? Siinä olisi perussääntöjä, perustavanlaatuisia sääntöjä, aloite mahdollisuus tulisi olla jäsenmailla ja osapuolilla – 2004-2006 säännökset tulisi käsitellä uudestaan. Olemme tämän että talous- ja sosiaalikomiteassa. Lisäksi haluaisimme, että olisi olemassa sähköinen verkosto. Minulla olisi ollut muutamia lisäkohtia, mutta minulla ei ole aikaa käsitellä näitä. Haluaisin päättää puheenvuoroni hieman kevyemmällä kohdalla. Tässä on vaihtoehtoisten riidanratkaisujen rajoituksellisuus nähtävissä tässä sarjakuvassa. Uh, no tuohon iloisen kuvan päätettiin tuo puheenvuoro. Ja nyt kaikki muut voivat pyytää puheenvuoroa. Kuten sanoin, nyt on tarkoitus katsoa tulevaisuuteen, eikä niinkään puhua siitä, mitä on jo olemassa. Joten jos teillä on ajatuksia tähän liittyen lainsäädäntöaloitteisiin, kuulisimme niitä mielellään. Ai, useilla ihmisillä on täällä. Onko ensin ja sitten näin eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos siitä, että sain kutsun tulla tänne. Ensinnäkin pidän hyvänä komission ja parlamentin aloitetta tässä asiassa. Avainkysymyksiä on minusta se, että kaikki ovat yhtä mieltä tiedottamisesta. On kolme osapuolta, joilla täytyy olla tässä roolinsa. Hallitusten täytyy ylläpitää rekistereitä niistä menettelyistä, joita niiden alueella on käytössä yrityksiä pitäisi rohkaista luomaan tällaisia menettelyjä ja julkaisemaan tietoa niistä. Ja minusta olisi hyvä ajatus, jos olisi olemassa tiukka sääntö, jonka mukaan asianajien pitäisi antaa tietoa asiakkaiden olemassa olevista vaihtoehtoista riidanratkaisusta ennen kuin he lähettävät nostamaan kannetta, koska kantenostaminen nostaminen vaihtoehtoisen riidanratkaisun aikana itse asiassa on yli, ylimääräistä työtä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia. Uskottavuus. Jotta näille menettelyillä olisi uskottavuutta, olisi toivottava, että määritettäisiin objektiiviset kriteerit ja katsotaisiin, että nämä mm, menettelyt myöskin sertifioitaisiin kriteerin mukaisesti, jos ajatellaan Alankomainen ja Iso-Britannian järjestelmiä – Eli jos on riippumaton sertifiointi, joka perustuu objektiivisiin kriteereihin, se lisäisi, parantaisi uskottavuutta. Kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on vapaaehtoinen luonne, joka on vaihtoehtoisella ratkaisuilla. Se pitäisi säilyttää. Kysymys on siitä, että tässä pitää pyrkiä vakuuttamaan menestyksellä, eikä komennoilla. Tämä on olennaista, jos me siirrymme sitä kohti, että tulee pakollista vaihtoehtoista riidanratkaisua, niin itse asiassa käytännössä tuhoamme tämän menettelyn tarkoituksen. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että ihmisten pitäisi alkaa tarkastella tuomioistuinta ei pelkästään sovittelun ratkaisuna, vaan usein myöskin sellaisen menet paikkana, joka rohkaisee käyttämään vaihtoehtoista riidan ratkaisua, mutta Minusta olisi tärkeää, että olisi tiettyjä mahdollisuuksia tuomistojen puitteissa edistää sitä, että ihmiset pääsevät sopimukseen tai sovintoon. Tuomioistumilla voi olla tällainen kattorooli, organisaation rooli, joka mahdollistaa myöskin muut neuvottelut, jos osapuolet haluavat tällaisen vapaaehtoisen toiminnan käyttöä, niin tuomioistuin voi vahvistaa tämän ratkaisun, tehdä siitä laillisesti sitovan ja myöskin lopullisen, niin että kukaan muu ei enää voi ottaa esille samanlaista kiistaa, ja kummankin osapuolen kannalta tämä lopullisuus on hyvin tärkeä asia. Thank you. Uh, as Malcolm reminds me. Kiitos, kuten Malcolm muistuttaa, minun olisi pitänyt sanoakin tämä. Pyytäisin kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kaksi minuuttia annamme per kysymys. Pyydän tulevia puhujia puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Olkaa hyvä. Ja pyytäisin esittelemään itsenä. Mm, Minun nimi on Jiva Drolnova, tulen Sloveniasta ja olen ö, mukana sovittelijana. Olekseni tiedä, haluaisin puhua slovenian kielellä. Čisto na kratko bi rada povedala, da AD... Hyvin lyhyesti haluaisin tuoda esille sen, että vaihtoehtoisen eri tulisi olla reilu kuluttajakohtaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi voida luottaa tähän järjestelmään ja sen tulisi toimia niin, että kuluttajajärjestöt voisivat pitää sen puolia ja että me asenajat voisimme myös puoltaa sitä. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarkoittaa sitä, että ratkaisujen tulisi olla puolueettomia ja päteviä. Ja näin ollen sovittelijan tulisi olla tietoinen niistä erityispiirteistä, joita jokaisen tapauksen liittyy. Kyseessä ei ole ainoastaan sovittelu, vaan sovittelu kuluttajakiistoissa on erilainen silloin, kun sovittelijat tekevät päätöksiä, kun esimerkiksi kaupallisissa kiistoista tai kun kiista on kahden yrityksen välinen. Kuluttajakiistolla on omat erityispiirteensä, jotka tulisi, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Mielestäni perusperiaatteista pääteltäessä tämä tulisi ottaa huomioon. Lisäksi luottamuksellisuus on äärimmäisen tärkeää. Sitä tulee allekirjoittaa, alleviivata. Se on tärkeä sovittelu toimenpiteissä. Se ei aina ole kuitenkaan positiivinen asia kuluttajalle, sillä kuluttaja kiistoissa on useita osapuolia, jonka oikeuksia on loukattu. Kyseessä ei ole ainoastaan tapaus kuluttajan ja yrityksen välillä, vaan kyseessä joudutaan päättämään myös epäoikeudenmukaisista käytännöistä, ja siinä on useita osapuolien oikeuksia on loukattu, ja, ja tämä tulisi, tästä voisi muodostaa sillan vuosiraportteihin, jossa kerrotaan niistä tapauksista, joita on jonkin vuoden aikana järjestetty, ja tästä voisi hyötyä muut kuluttajat siten, että he eivät joutuisi epäreilujen huonojen käytäntöjen uhriksi. Näin ollen voisimme rohkaista reilua kilpailua ja meidän tulee muistaa, että käsittelemme rikkeitä ja ne yritykset, jotka eivät ole mukana kiistossa, ne ovat reiloja ja he eivät ole rikkoneet sääntöjä. Tämä, tähän tulikin kiinnittää huomiota. Sitten 79 paikalta, olkaa hyvä. Vincent Hillman Chambersista, kauppakamareiden eurooppalaisesta järjestöstä. Haluaisin puhua täällä esitetyn pohjalta, että oletetaan, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu on edullista. Tuo on melko simplistinen esitys. Riidan ratkaisu ei ole koskaan halpaa ensinnäkin, ja minun kokemukseni, kun olemme asettaneet tällaisen online riidanratkaisumenetelmän, ja siinä nähdään, että jos halutaan hyvänlaatuinen vaihtoehtoinen järjestelmä, pitää saada mukaan riippumattomia tahoja, tarvitaan sihteeristö, tarvitaan laadunhallintajärjestelmiä paikalleen ja kaikesta – Tästä syntyy kustannuksia, joita ei saada perittyä osapuolilta, kun riista, kysym, kiistakysymyksen arvo on alhainen. Ja tämä on vielä hankalampaa rajat ylittävissä kysymyksissä, joten haluaisin sanoa, että minua kiinnostaisi se, että lisää arvioidaan yhteyttä kustannusten ja laadun välillä vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn yhteydessä. Mitäköhän on tehty tähän mennessä? Miten voitaisiin löytää rahoitusjärjestelmä, jolla katettaisiin myös pienet kiistakysymykset. Monet kokemukset, joista olemme kuulleet tänään, ovat sellaisia, että on käytetty viranomaisvaroja. Onkohan olemassa ihan puhtaasti yksityisiä järjestelmiä? Mitäköhän tapahtuu, jos kilpailua on virallisempien hallituksen puolta valtiovaroja rahoitettujen yksityisten järjestelmien välillä? Kiitos. Kiitos, palaan teihin hetken kuluttua. Olkaa hyvä. Kiitos. Olen äh, Oxfordin yliopistossa Erasmus. Ja hän muutaman kommentin tutkimusta, jota olemme tekemässä ensin tekniikasta. Ja tarkoittaa sitä, että vaikka arkkitehtuuri, rakenne, monissa vaihtoisen ratkaisun elimissä vaihtelerimaissa tekniikka, jota ne käyttävät, on hyvin samankaltaista. Meidän pitäisi katsoa parhaita esimerkkejä, silloin näemme, että on jaksoittaisuutta toiminta. Ensin neuvotteluosapuolten kesken, sitten sovittelua tai välittämistoimintaa, tai sitten äh, sitova äh, äh, sovittaminen, ja viime kädessä sitten on tuomioistuin. Sanot kaksi ostaa liittyvät ongelmia, jotka liittyvät näkyvyyden puutteeseen, käytön puutteeseen, tuen puutteeseen ja siihen, miten laaja kattavuus on eri sektoreilla. Ja minusta on kaksi asiaa tässä, jotka voivat olla hyvin tärkeitä. Yksi on se, että ensinnäkin täytyy olla yksi kattoorganisaatio, kattopuite, niin kuin Alankomaissa, niin myöskin Pohjoismaissa, jossa on hyvin samantapaista ratkaisua. Alankomaissa ratkaisu, jossa sekä kuluttajat että yrittäjät tietävät, että on olemassa tällainen ratkaisulautakunta, ratkaisulautakunta, sovitulautakunta. Se ratkaisee sen, että ei ole, vaikka on olemassa sektorikohtaisia oikeusasemiehiä tai vastaavia, niin siitä huolimatta on tärkeää tietää, että on olemassa jokin, joka toimii, ja silloin ihmiset ovat eh, kiinnostuneempia ylipäätään eh, toteuttamaan tällaisia sektorikohtaisia eh, lautakuntia. Usein katsotaan vaihtoehtoista riidan ratkaisua myöskin vaihtoehtona tuomioistuimille, mutta jos sitoo säädöksiä tähän, niin silloin saa tällaisen totaalisen äh, laadunseurantajärjestelmän, joka liittyy palautteeseen. Eli saadaan tietoa, tietoa valitusjärjestelmistä ja kaikista niistä tuloksista, joita on syntynyt näistä sovitteluvälimiesratkaisuista. Ja tämä tieto, joka tulee myöskin säätelijöiltä, tulee tähän mukaan ja tämä lisää laatua ja edistää myöskin vaihtoehtoisen ratkaisujen käyttöä ja parantaa niiden sen toimintaa myös markkinapaikalla. Ja tätä kautta päästään pitkälti eteenpäin ja voidaan ratkaista myöskin joukkokanteita. Kiitos. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Minun nimeni on Agda Finake. Olen kansainvälisen oikeudenkäyntikulujärjestön Pääsihteeri, meidän tulisi olla tietoisia siitä, että tässä kuulumisessa puhutaan monesta eri järjestelmästä. Ja vaikka viesti on usein sama, on monia vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja. Siksi haluaisin muistuttaa komissiota, että tulisi työskennellä sen eteen, että saadaan tarkat määritelmät ja tiedetään, mistä puhutaan. Ja vaatimukset saattavat olla hyvin erilaisia tietylle järjestelmille. Puhutaan luottamuksellisuudesta, ratkaisujen julkaisemisesta. Sovittelussa on tärkeää, että luottamuksellisuutta noudatetaan, muuten emme koskaan saavuta tyydyttävää tulosta koskien sovittelua. Mm, vastuu, laillisen vastuun vakuutus. Monissa maissa vastuuvakuuttajat tutkivat sopimisen vaihtoehtoa. Ja tällä hetkellä työskentelemme sen eteen, että saavutaisimme jonkin ratkaisun. Haluaisin nostaa kolme kohtaa esille, jossa vakuutusyhtiöt voisivat olla hyödyksi tiedottamisen suhteen, mikäli olisi olemassa Mikäli vakuutusyhtiö on mukana, he voisivat tehdä selväksi, että tämä vaihtoehto on olemassa. Oli maantieteellinen sijainti mikä tahansa. Ja viimeisimpänä kohtana nämä kulut yri ö, vakuutusten asiakkaiden maksamat maksut voisivat kattaa näitä kuluja. Ja näin ollen vakuuttajat voisivat olla hyvä osapuoli sovittelumenetelmässä. Kiitos. Vielä kaksi viimeistä puheenvuoroa. Ehkä sitten antaisin paneelin jäsenille mahdollisuuden vastata. Nyt on paljon puheenvuoropyyntöjä heti, kun haluaisin sulkea puhelistan. Sieltä yksi henkilö ja sitten tuolta. Ja vielä neljä. No neljä henkilöä, mutta pyydän puhumaan ihan lyhyesti. Okay. Thank you. Uh, I... Kiitos. Minä haluaisin kolme seikkaa esittää lyhyesti käytännön kysymyksestä rajat ylittävässä työssä. Chris Hodgesin puheenvuoroa tuen täysin vaihtoehtoinen riidan ratkaisu ehkä poistaa ryhmäkanteen tarvetta, kun sitä käytettäisiin vasta, jos vaihtoehtoinen riidan ratkaisu ei toteudu. Rajat ylittävässä kistakysymyksessä kuluttajan tiedettävä, mihin mennä, joten yhden lukun järjestelmä, yksi yhteyspiste jäsenvaltiossa olisi oikea järjestelmä. Sieltä voitaisiin sitten siirtää yhdestä kohdasta. Euroopan kuluttajakeskukset olisi ihan hyvä yhteys tässä. Kuluttajayritykset, kuten ensimmäinen puhuja sanoi, tarvitsevat luottamusta vaihtoehtoisen riidan ratkaisun ja on valvottava, että noudatetaan EU-standardeja. Jos vastavuoroinen tunnustaminen toteutuu, niin vaihtoehtoinen riidan ratkaisu voidaan hoitaa kuluttajan maassa kuluttajan maan lainsäädännön mukaan ja vastavuoroisesti tunnustaa niin kuin tulisikin. Ja lopulta päätöksiä pitää tehdä oikeudellisessa järjestelmässä otetaan huomioon kuluttajien oikeudelliset oikeudet. Kiitos neljä kohtaa, mutta minuutissa ihan hyvä. Olkaa hyvä. Ilman mikrofonia. Uh, my name is Yolanda Gesa. I'm the director of ECC Sweden. Olen Jolanda Gesa, johdan eurooppalaista kuluttajakeskusta Ruotsissa. Minulla olisi tästä tilanteesta, jossa kuningaspuoli voittaa. Ruotsissa vaihtoehtoinen viranomaisen järjestelmä toimii erittäin hyvin. Esimerkiksi autoteollisuus on mukana. Sen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan – vaihtoisen ratkaisun tuloksia ja näkevät tämän etuna. Minusta meidän pitää kysyä tästä enemmän, koska tämä lisää luottamusta kuluttajien keskuudessa. Jos kuluttajat tekevät ostoksen eli rajojen, he etsivät tiettyjä symboleja, ja tämä merkki sitä, että voitaisiin lisätä luottamusta, josta olisi olemassa, ja myöskin mahdollisuuden sille, että voidaan paremmin myydä näitä vaihtoisen ratkaisun ratkaisuja. Kiitos. Olkaa hyvä, herra sieltä, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Hans de Koning, eh, Euh, test achat, donc euh, la consommation... Euh, Hei, olen Hans Koning Belgian kuluttajaliitosta. Muutama asia, jotka halusin mainita. Tässä on epäselvyyksiä ja ristiriitoja. Puhutaan siitä, että halutaan lisätä läpinäkyvyyttä ja luottamuksellisuutta ja reiloja käytäntöjä joten näitä epäselvyyksiä tulisi ehkä poistaa, tehdä yksi sitova teksti, jossa on molemmat suositukset sisällytettynä. Eurooppalaisen säännön, säännösten tarpeellisuus on sellainen, että mielestäni tästä voisi tästä säännöksestä luoda pohja vaihtoehtoisen riidaratkaisun säännöille. Kuluttajien ei tulisi tarvita argumentoida lainopillisesti, vaan tämä öö, sovittelija olisi se, joka auttaa tässä. Tulisiko olla tietty sapluna näille riidan ratkaisuelimille, jotta saataisiin tarvittava läpinäkyvyys. Uskon, että kuluttajilla olisi tulla oikeus, olisi oikeus päästä tietokantaan, jossa olisi nämä ratkaisut, joita on vaihtoehtoisessa saavutettu. Tarvittaisiin siis kattava keskustietokanta, josta saisi sitten, voisi tutkia näitä kaikkia olemassa olevia riidanratkaisuelimiä tulisi olla myös ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Sopimuksia, vähittäisvaatimuksia. Uskon, että ranskalainen, äh, anteeksi, hollantilainen ja belgialainen järjestelmä ovat onnistuneita. Tiedottaminen ja ennaltaehkäisy ovat hyviä keinoja, jotta vältetään ongelmia. And there was one... Kiitos. Ja sitten viimeinen puheenvuoro vielä. Olkaa hyvä. Pahoittelen niitä, jotka eivät ehtineet saada puheenvuoroa. Kiitos paljon. On the University of Granada, um, eh, professor... Minä tulen Grenadan yliopistosta. Minä olen Euroopan kuluttajakeskuksen kutsumana täällä. Jatkan espanjaksi. Joo. Minusta näyttäytyy hyvin mielenkiintoiselta kaikki ne puheenvuorot, joita tänään on kuultu. Ja haluaisin vain todeta, että minusta ei näytä siltä, että olisi nähty, miten tärkeää ja miten merkittävää on vaihtoehtoinen ratkaisu rajatytyssä kaupassa. Konkreettisesti kysymys, jonka haluaisin esittää, liittyy siihen, että on puhuttu siitä, että pitäisi olla tällainen suotuisa puitteet puitteet, yhteiset puitteet, jotka mahdollistavat kehityksen, mutta kuitenkin se, mitä ei pidä unohtaa, on se, mikä rooli on Euroopan unionilla tällä hetkellä siinä, miten se sääntelee tai miten tullaan suuntamaan säädöksiä tällä alueella. Kysymys on kuluttajien asemasta. Tämän otti Jorge Pekadokin esille sen, että on välttämätöntä saada aikaan Euroopan direktiivi, joka voisi saattaa parempaan, parempaan asemaan kuluttaja silloin, kun on kysymys virtuaalisista foorumeista palvelujen osalta. Oh, sanoisin todellakin välttämätöntä, että olisi tällainen oikeudellinen verkosto, joka luotaisiin Eurooppaan, mikä voisi luoda selkeitä kriteerejä sitä varten, että yritykset, jotka täyttää tällaisia palveluita, sen tulisi täyttää tietty äh, akkreditointi tietyt kriteerit akreditoinnissa ja tähän voisi lisätä myöskin mekanismi, joka lisäisi kuluttajien luottamusta, että kuluttajat voisivat luottaa tietyn järjestelmään, jolloin olisi tällainen äh, luottamusta herättävä merkki, eurooppalainen merkki, joka olisi myöskin merkki siitä, että on tiettyä tehokkuutta äh, kaikissa jäsenvaltioissa. Ajatellaan tällaisia, äh, tällaisen online äh, sovittelun lausekkeen merkitystä, ja tämä voisi tapailla voitaisiin edistää tällaista mekanismia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meillä on aika loppumassa. Kääntyisinkin nyt puhujeni puoleen ja kysyisin, haluaisiko joku käyttää puheenvuoron. Siihen on mahdollisuus, mutta ei ole mikään pakko. Aloitetaan viimeisestä puhujasta, herra Pekadolis. Eh, merci bien, madame. Non, eh, très brièvement. Kiitos paljon. Haluaisin hyvin lyhyesti sanoa, että komissio, komissiolla on edessään muutama perustavanlaatuinen päätös. Se, onko kyseessä vapaaehtoinen vai vaadittava periaate näistä vaihtoehtoisista riidaratkaisuista. Omassa maassani tehtiin päätös, että koskien julkisten palveluiden vaihtoehtoista ratkaisua se oli valinta. En ole varma, onko tämä hyvä ratkaisu. Toinen ne kohta, jonka haluaisin nostaa esille, luottamuksellinen vai ei-luottamuksellinen. Minä olen luottamuksellisuuden kannalta, kannalla silloin, kun on on selkeä vaihtoehtoinen riikidan ratkaisumekanismi, ja komission tulee myös pohtia rahoitusta kuluja. Joki, joku osallistujista mainitsikin, että tämä ei ole ollenkaan ilmainen. Tämä täytyy rahoittaa joko julkisesti tai yksityisellä rahoituksella. Tulee nämä ovat järjestelmiä silloin, kun ne toimivat kunnolla. Kiitos. Ik ben het eens met een van de vorige sprekers dat de kwaliteit... Olen samaa mieltä yhden aikaisemman puhujan kanssa siitä, että laatuun sisältyy tietty määrä kustannuksia. Voisin kuvitella, että meidän järjestelmämme kaltainen järjestelmä vaatisi kyllä tiettyjä investointeja. Valtio tarjosi puolet rahoituksesta, yksityinen puoli puolet, mutta kulut kuluttajalle tämä maksaa 25-125 euroa, joten se on melko edullista. Ja myös valtiolle, koska jos kaikki lähtisivät tuomioistuin käsittelyyn, kustannukset olisivat korkeammat kuin tässä meidän sovittelujärjestelmässämme. Yrityksille tämä on myös parempi asia, koska jos valituksia on vähemmän, kustannuksia syntyy vähemmän. tällaisessa vaihtoehtoisessa komiteossa voidaan hoitaa asiat edullisemmin kuin asianajien avulla. Last level, the last opportunity. Vaihtoehtoinen ratkaisu on viimeinen vaihtoehto saada aikaan sovintopaikallisella tasolla keskinäisessä menettelyssä. Se on halpaa. Se ei ole halpaa, mutta se on halvempaa kuin äh, välimiesmenettelyt, julkiset tai yksityiset, jotka ovat täysin kunnioitettavia, mutta jotka on luotu luomaan sovitteluratkaisuja yritysten välillä, eikä niitä ne ole oikein sopivia yritysten ja kuluttajien välisten sovitteluratkaisujen etsimiseen. Ja Ranskassa yritykset maksavat kustannukset tällaisista sovittelumenettelyistä muuten jo nyt. Yrit- yrityksen edustavien organisaatioiden rooli on, on huolehtia siitä, että yritykset katsovat, että niiden tehtävä on parantaa tiedottamista näistä ratkaisu, ratkaisumenettelyistä ja että saadaan myöskin laaja maantieteellinen sektorikohtainen palvelujen tarjonta aikaan. I think, uh, then we bring... Minusta tuntuu, että voimme päättää kokouksen komission kannalta. Kun olen viimeinen komission edustaja, joka täällä puhuu, haluaisin kiittää kovasti erittäin rikkaasta mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt annan puheenvuoron jälleen sisämarkkina- kuluttaja-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos Jackie tästä myöntötehtävän hoitamisesta. Minulla on vähemmän työtä ollut tehtävänä, kun yleensä se on ollut mukavaa. Minä olen kirjoittanut paljon muistinpanoja, olen saanut paljon ajatuksia. Siitähän on kysekin kuulemistilaisuuksista, joten ihan muutama huomio lopuksi. Erityiskiitokset Euroopan komissiolle, joka ehdotti tällaista yhteistä kokousta. Tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstämme. Olen varma, että haluamme kehitellä edelleen tätä kysymystä hankkeen aikana. Minusta tuntuu, että toiseksi haluaisin sanoa, että on hyvin selvää, että asiantuntemusta tällä saralla on jo paljon. Meidän on luotettava tähän asiantuntemukseen. Komissio monet ovat jo esittäneetkin kantojaan. Komission edustajat ovat painottaneetkin. Sitten oli hienoa, että Shefalvey oli täällä edustamassa myös jäsenvaltiota eurooppalaisen aloitteen pitää tuoda lisäarvoa siihen, mitä nyt jo tehdään, eikä haitata sotkea. Mutta asiantuntemusta on käytettävä hyväkseen, sitten on katsottava tapoja, joilla me voimme jakaa kokemuksia, ehkä saada aikaan sellaisia mekanismeja, joilla parannetaan laatua, saadaan aikaan parhaita käytäntöjä, käytännön sääntöjä. Mutta ala, jolla kuluttajasuojavaliokunnan parlamentissa on toimittava on rajat ylittävissä kysymyksissä. Niiden on toimittava paremmin. Kyse on siitä, että parannetaan yhteistyötä tällä saralla, vaikka velvoitteita on tällä hetkellä jäsenvaltioiden puolella paljon. Jackie kohtaa näitä ihmisiä jatkuvasti työssään. Monissa tapauksissa tämä on hankala hanke meille, koska tarvitaan enemmän resursseja jäsenvaltioilta. Ja se on jatkuvasti esillä työssämme markkinoiden valvontakysymykset ja niin edelleen. Me usein olemme sitä mieltä, että kuluttajakysymyksiin ei investoida riittävästi. Me voimme siitä muistuttaa edelleen. Teknologian tässä, ystävämme tässä yhteydessä oli mielenkiintoista kuulla esimerkkejä, erityisesti Alankomaiden esimerkki siitä, miten tietoteknologiaa käytetään avuksi tässä työssä. Ja nuo yhden yhteispistön järjestelmät palveludirektiivin osalta työtä tehneet tietävät, että kautta jäsenvaltioiden yhtenäisen yhteispisten järjestelmä on jo auttanut ja ollut mukana luomassa internetin välineitä, joiden kautta pyritään integroimaan tietoa sinne, mutta myöskin saadaan linkitettyä yhteydet eri vaihtoehtojen suuntaan. Eli tällainen integroitu järjestelmä. Nämä välineet ovat käytössä nyt ja kuten useat kollegat sanoivat, tärkeää on se, että kuluttajille annetaan vähän suuntaa, tietoa siitä, mitä vaihtoehtoja on. Joissain tapauksissa varmasti voi olla vaihtoehtoja. On valittava oma sovittelumenetelmänsä. Mielenkiintoisia kysymyksiä on otettu esiin. Ne ovat liittyneet esimerkiksi siihen, miten yritykset saadaan tähän työhön mukaan. Huomaan erityisesti, että hyvät yritykset mielellään osallistuvat vapaaehtoisesti tähän työhön, koska se on hyvä asia yrityksille ja se on eduksi myös kuluttajille. Monet yritykset tietävät hyvin sen, että se, että hoidetaan kuluttajan ongelma tehokkaasti, johtaa siihen, että ollaan mielellään tämän yrityksen asiakkaita edelleen. Olen ollut autotollisuudessa työssä ja tiedän, että tämä on totta. Japanilainen sanonta, me, meillä on Japanin asiat muutenkin tässä mielessä. Ja se tarkoittaa sitä, että vuodessa voi olla paljonkin piilossa, joka voi olla myös eduksi. Eli me voimme oppia näistä ongelmista ja kuluttajilla pitää olla vaihtoehdon mahdollisuus, mutta on tärkeää, että tapauksista raportoidaan, koska näin saadaan myöskin oikeuskäytäntöä. Ja kuluttajat oppivat paljon siitä, että he tutkivat aikaisempia tapauksia ja mitä enemmän tapauksia voi käydä nopeasti, helposti läpi, sitä enemmän tietoa saa ja melko varmasti jollain on ollut samantyyppinen ongelma kuin itsellä. Joten hyvin mielenkiintoisia haasteita meillä on edessämme, mitä valiokunnan työhön tulee. Me olemme läheisessä yhteistyössä oikeusasioiden valiokuntaan. Olin iloinen siitä, että edustaja Baldassare oli täällä yhte- käymässä ja Klaus Heiner, ja minä teemme lähestä yhteistyötä, koska tämä liittyy tietenkin myöskin oikeusasioihin. Meitä kiinnostaa lähinnä tämä kuluttajakanta, mutta tapa, jolla meidän valiokuntamme on osoittanut olevansa valmis läheiseen yhteistyöhön muiden valiokuntien kanssa, esimerkiksi tämän aamupäivän työssä, kun puhuttiin sisämarkkinasäädöksestä. Toivomme, että myöskin vaihtoehtoisen ratkaisun osalta voimme vastata komission ajatuksiin. Varmaankaan tämä ei ole ainoa kuulemistilaisuus. Me haluamme kutsua monet teistä takaisin, kaikki tänne takaisin keskustelemaan tulevista ehdotuksista. Tässä minun loppupuheenvuoroni. Me olemme kuulleet todella paljon mielenkiintoisia asioita tänään, mutta lopuksi valiokunnan jäsenet tietävät ja jotkut ovat ehkä nähneet tämän aikaisemmin. Muistuttaisin vain siitä, että sisämarkkinavaliokunnalla on oikein hyvä tällainen lehtinen. Voin tämän sanoa, vaikka valiokunnan puheenjohtaja olenkin, enkä sitä itse kirjoita. Minulla on hyvä tiimi. Tuolla on näitä kopioita. Ottakaa vain sieltä yksi. Olisimme iloisia, jos olisitte yhteydessä meihin tuolta kääntöpuolelta. Näette, että voitte tulla IMCO-verkoston ystäviksi ja saatte tämän sitten aina sähköpostiin. 1500 jäsentä haluaisimme tavoitteena, se on nyt. Ja erityiskannustimena, ja tämän sanon ihan lopuksi, tämän liittyvän tähän päivään. Se, joka on 1500 jäsen, saa kutsun lounaalle minun kanssani tuonne jäsenten ravintolaan.